aiheena. Lausunto ympäristöasianvaliokunnan kyseenä hyötynajoneuvojen päästönormit. Tämä on osa kokonaispakettia hiilidioksidipäästöistä. ensin kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi B, sivu kolme. Minun listassani kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 43. Seuraavaksi luotas kohdasta 15 herra Sterks siltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kompromissi C tuloksen koneellisesti, joka äänestys alkaa. Everybody voted. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 17 puolesta, 16 vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty. Next is the Seuraavaksi päivämääristä tehdyt tarkistukset artikla 7 kohta 1, joten äänestämme yhtenä ryhmänä, onko niitä 16, ryhmä 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty selvästi. Sitten 17 ryhmä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Ryhmä 17 äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänet päättyy. 17.5.18 vastaan hylätty. Sitten kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä Tarkistamme tuloksen koneellisesti. Kompromissi E. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 17 puolesta 18 vastaan hylätty. 95 Wilsiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 94 tuloksena, jos saakaa? Everybody voted. voted. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 17 puolesta, 17 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. Sitten 100, anteeksi 101. Puheenjohtaja korjaa. 101 tuli tavallaan jo hoidettua, joten seuraavaksi 100 Elka Rauvilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen 100 tuloksen. Äänessä Everybody voted. Vote is closed. Äänestys päättyy. 19 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Sitten 126 puolesta vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa sadan 106 tuloksen myös. Anteeksi, 126. Everybody voted. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 18-17 tuloksella hyväksytty. Viisikymmentä puolesta vastaan. Tarkistamme 50kin. Äänestys alkaa. Everybody voted, the vote is closed. 18-17 tuloksella hyväksytty. Herra Taylor varmaan ajattelee, että tämä on kovin tiukkaa täällä, mutta ei yleensä näin läheltä liippaa nämä tulokset. Sitten seuraava 52, joka Elka Rovilta puolesta ei Etäytymistä vastustaa vastaan äänet. Tyhjää. Me tarkistamme tämänkin. Siis 52 äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 17 tuloksella hyväksytty. 51 raukeaa. Joten siirrytään ryhmä 18. Täällä parlamentissa on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että kun äänestys on alettu, niin ei enää pitäisi päästä sisään, mutta me nyt menisi itse niin pitkälle. So, vote on block 18. Ryhmä 18. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Ryhmä 18. Äänestys äh, alkaa. Has everybody voted? Onko äänet annettu? It's called abuse of the chair. The vote is closed. Äänestys päättyy. Didn't matter. 24 vastaan hyväksytty. No. Sitten 68. Rafidansa tuli ajoissa tänne oman äänestyksensä puolesta äänet vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seitsemänkymmentä raukeaa. Joten ensimmäinen osa 83. Right. 87's next, I am told by the... Niin tässä minulle kerrotaan vierestä, että 87 on vuorossa. Siis tarkoitus 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Yhdeksän tikalta puolesta vastaan tyhjää. False. 157, 154. 157 ja 8 raukeavat, joten sitten pooling for manufacturers tarkistukset 28, 102, 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten muut tarkistukset 55 Fidansalta puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti 55. Saakaa. Has everybody voted? Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 18.18 18 tuloksella hylätty.

puolesta vastaan. Tarkistamme nämä koneellisesti. 96, 7, 8 ja 99 äänestys alkaa. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 18.17 tulos hyväksytty. 110 vedetty pois. 111 on seuraava Fajonilta. 111 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 myös esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty 134 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän tuloksen 134 äänestys alkaa. Has everybody voted? Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 19. 19 tuloksella hyvä, hylätty. 100 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää mielestäni hylätty, mutta ehkä pitää tarkistaa. 140 alkaa. Has everybody voted? Vote. Äänestys päättyy. 18, 20 tuloksella hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää ei, näyttäisi siltä, että on hylätty, mutta haluan tarkistaa 151 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Everybody voted. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 15, 20, 23 hylätty. 24 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa kohta puolesta vastaan tyhjää niin myös hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa 152 ja 153 ovat samanlaisia? Äänestys alkaa niistä. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 18.20 tuloksella hylätty. 154 ja 155, myös samanlaiset puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 162 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 166 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 raukeaa, koska kompromissi B on mennyt läpi 44 siis puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 49 raukeaa, joten sitten lopullinen äänestys Äänestys alkaa koneäänestyksellä. Everybody voted. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Puolesta 32, 4 vastaan, 2 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelemme herran Lasakia. Anteeksi, Vlasak. Colleagues, we now have... Uh, Sitten kollegat. Koska nyt olette olleet niin kurinalaisia, tehokkaita, niin komission jäsen Damanaki on tullut tänne 9.45, joten nyt me joudumme keskeyttämään hetkeksi, kunnes komissaari on paikalla ja Älkää nyt liian kauas kuitenkaan vaeltako niin, että olemme täällä, kun hän tulee. Ja tietenkin Rova Meissner voi sitten grillata häntä täysillä. Jatkamme siinä vartin päästä. Okay, colleagues, I don't know whether... Jatkamme kokousta. Eli jos tuolla on jäseniä vielä ulkopuolella, niin koittaa saada heidät sisään. Seuraava kohta esityslistalla on yhdennetty meripolitiikka. Esittelenä rouva Meissner – mutta on hienoa toivottaa tervetulleeksi komission jäsen, komissaari Damanaki, liikenne- ja matkailuvaliokuntaan tänä aamuna. Meillä on tällainen ö, suhde tavallaan komission varapuheenjohtaja Kallas te itse, herra Tajani, matkailusta vastaavana, joten me tunnemme aika hyvin omat komissaarimme tässä valiokunnassa ja olette todella tervetullut tänä aamuna ja olemme kiitollisia, että myönnätte meille aikaamme ja osallistutte keskusteluun. Jos nyt voisitte puhua ja varmasti sitten esittelijä ja muut jäsenet esittävät kysymyksiä, joten jälleen kerran tervetuloa, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Yritän tehdä parhaani ja voin luvata, että en aio puuttua herra Tajanin tai herra, tai herra Kallasin tekemisiin. Puheenjohtaja, arvoisa esittelijä Rova Weissner, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitän teitä ensinnäkin ystävällistä kutsusta saapua tähän kokoukseen ja Rova Meissnerin mietintöluonnos tästä 11 meri, meripolitiikasta. Tämä mietintö on selvittää nykyisen tilanteen ja siinä Euroopan parlamentti määrittelee oman konseptinsa, määrittelemään oman kantansa. Ja teidän mukanaolonne vahvistaa meidän politiikan demokraattista peruslegitimiteettiä. Olen todella kiitollinen siitä. Ja tänä päivänä enemmän kuin koskaan konkreettiset hyödyt yhdennetystä meripolitiikasta ovat enemmän kuin selviä. Ja Meksikonlahden öljyvuoto ja, ja merirosvouksen, lisää, lisääminen näkyy otsikoissa. Ne ovat esimerkkejä paljon suuremmasta haasteiden verkostosta. Paineet, jotka liittyvät meriympäristöön, bio, biologiseen monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen ja meriresurssien riistoon ja liikakalastukseen e, eivät ole ne, ne oikeastaan muodostavat yhdessä sellaisen haasteen, joka on suurempi kuin niiden osien summa. Samalla tavalla meidän vastauksemme täytyy perustua johdonmukaiseen tasapainoiseen näkemykseen, joka näkyy kaikissa politiikan lohkoissa. Ja viime kädessä tämä on yhdennetyn meripolitiikan ydin, jolla kehitetään myönteistä yhteispolitiikkaa taloudellisesti ja sosiaalisten etujen kohdalla. Noin meidän on koordinoitava niitä sektorikohtaisia ponnisteluja, jotta saataisiin kohdustettua niiden tehokkuutta. Mutta missä me olemme tänään? No, anna, minä vastaan lyhyesti. Puhutaanpa lyhyesti näistä pääperioriteeteista siitä lähtien, kun otin tämän viran vastaan viime helmikuussa. Ensinnäkin aloitan EU 2020 strategialla, jossa on kyse kestävästä talouskasvusta, työllisyydestä ja innovaatioista. Minä vahvasti uskon siihen potentiaaliin, joita merisektorin sektorit voi tarjota erityisesti tässä taloudellisessa, vaik- taloudellisessa vaikeassa, taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Viime kuussa käynnistyvän selvityksen skenaarioista kestävän kasvun osalta merialueilla ja rannikkoalueilla. Tämä selvitys vie meidät askeleen lähemmäksi meidän tavoitettamme, jossa luodaan yleis- yleinen strategia, jossa pyritään merisektorin ja rannikolonin kestävään kasvuun, jossa luodaan uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia. Perinteiset meriammatit, kuten merenkulkijat ja kalastajat, jotka, joiden ura täytyy varmistaa on uusiakin ammatteja, jotka syntyvät tästä, tällä uudella merisektorilla, jotka koskevat uusiutuvia energialähtiä, eh, uusiutuvia energialähteitä tai uusia teknologioita. Tämä selvitys on käytettävissä vuonna 2012. Toiseksi, toinen prioriteetti, joka liittyy meriympäristön suojaamisen ja rannikkoalueiden suojelemiseen. Me voimme tehdä tämä määrittelemällä rajat kestävälle kehitykselle – ja ihmisten toiminnolle, jotka vaikuttavat, joka vaikuttaa meriympäristöön. Tämä näkyy siinä, että meristrategian puitedirektiivi pannaan täytäntöön ja se näkyy myös EUn energia- ja ilmastonmuutospaketissa. Kolmas prioriteetti, jonka haluan mainita, liittyy meripohjaisiin strategioihin. Ja tässä räätälöidään prioriteetit, jotka hyväksytään tiettyihin ta- tarkoituksiin riippuen ö, taloudellisesta, sosioekonomisista ja ö, luonnonvaroihin liittyvistä tilanteista. tätä konseptia jo sovelletaan ö, arktisilla alueilla, ö, Itämeren ö, alueen strategiassa ja Välimeren ö, alueella. Lisäksi sopusoinnussa äskettäisen yleisasianneuvoston ö, päätelmien kanssa – me tulemme esittelemään EUn strategian Atlanttia varten eh, vuoden 2011 kesäkuun mennessä. Neljäs prioriteetti liittyy IMPn eh, välineisiin, joka taas koskee valvontaa ja eh, tietojen verkottamista. Näin nämä välineet ovat kehittäneet hyvin. Me suunnittelemme tiedonantoa merialueiden suunnittelusta tämän vuoden loppuun mennessä ja raportoimme tilanteesta ja me määrittelemme optiot, jolla luodaan yhteinen lähestymistapa koko EUn alueelle. Ja mitä taas tulee merialueiden valvonnan äh, integrointiin, me äh, pyrimme tekemään ehdotuksen ensi, vuoden, ensi lokakuuhun mennessä – tavallaan pyrimme luomaan tiekartan, jossa saataisiin yhteistä tietoa kerättyä merialueiden asioista. Tämä projekti mahdollistaa kansallisten viranomaisten toiminnan merillä. Ovat sit, on sitten kyse maahanmuutosta tai, tai laittomista toimista tai sitten yksinkertaisesti vain kalastustoiminnan valvomista. Tästä hyötyy me haluamme hyötyä kaikki näistä, tästä tiedosta, jota saadaan muilta sektoreilta. Ja Ensi syksyllä Euroopan äh, merisektorit luodaan tietoisuutta äh, myös Euroopan kansalaisten keskuudessa. Samanaikaisesti julkistettava äh, tiedonanto merialo- merikysymyksistä mahdollistaa Euroopan merialueiden tietoverkoston luomisen. Viidenneksi kansainvälisen ulottuvuuden, kansainvälinen ulottuvuus on lisähaaste. Tämä korostaa Euroopan keskeistä roolia kansainvälisissä, kansainvälisissä meriasioissa. Tämä koskee erityisesti yleissopimuksen ratifiointia. Me, meidän täytyy jatkaa Euroopan roolin korostamista kansainvälisissä asioissa, kuten myös kansainvälisissä organisaatioissa. Tietenkin me tarvitsemme tietenkin myös rahavälineitä, jotta näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Kesän jälkeen komissio aikoo ehdottaa asetusluonnoksen imp rahoittamisesta tulevina vuosina. Me ehdotamme 50 miljoonaa euroa vuosille 2011 ja 2012. Ja me olemme luoneet myös näitä varoja pilottiprojekteihin. Me luotamme teidän tukeenne, jotta voimme varmistaa tämän asetuksen voimaantulon vuonna 2011, jotta voidaan varmistaa, että uusi yhdennetty meripolitiikka löytää oman oikeaan paikkansa maailmassa ja myös tulevissa rahoitusnäkymissä. Puheenjohtaja, minä tiedän, että tämän valiokunnan työtä innostaa yhteistyön henki. Yhteistyö eri politiikan sektoreille. Sillä tavalla voimme identifioida ne synergian edut ja johdonmukaisen edet koko IMPssä. Ja kuten Sakusto on sanonut, veri on suuri yhdentäjä, joka on ihmisen suuri toivo. Ja enemmän kuin, tämä, niin enemmän kuin koskaan tämä, tämä sanonta pätee. Istumme kaikki samassa veneessä. Uskon, että tästä valiokunnasta löytyy liittolainen, jossa, jolla päästään yhtä, oikeaan suuntaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Thank you for that, uh, Commissioner. Uh, kiitoksia komission jäsen. Niin kuin odotinkin, niin pitkä puhujalista on nyt muotoutunut ja esittelee tietenkin saa ensimmäisenä puheenvuoron Rova Meisner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös komissaari tästä johdannosta. Me olemme jo puhuneet Rova Demanaki aikaisemmin siitä, ja siksi tiedän, että ajattelemme samaan suuntaan yhdennetystä meripolitiikasta. Nythän on niin, että ensinnäkin täytyy pohtia lähtötietoja, ja meillä on 320 000 äh, kilometriä rantaviivaa, jossa asuu äh, noin 35 prosenttia väestöstä ja tämä tendenssi on kasvussa niin, että sisämaalta ollaan siirtymässä rannikkoalueelle. Se antaa näin ollen uusia näköaloja. Meillä on 40 prosenttia bruttokansantuotteesta EU-ssa, joka tuotetaan rannikkoalueelle, Ja kaikki ennusteet sanovat, että, että kasvupotentiaalia on erityisesti meren äärellä ja meren ympärillä ja myös rannikkoalueilla täytyy myös pohtia, että satamat ovat kiinnostavia Kuitenkin 40 prosenttia Euroopan sisäisestä kaupasta tapahtuu meriteitse ja 95 prosenttia kaikesta viennistä tapahtuu meriteitse. Se on todellakin hyvin tärkeä asia. Siksi minusta on erittäin hyvä ja pidän hyvänä sitä, että, että jo viite, viisi vuotta ollaan pohdittu Euroopan alueella, että eihän auta, että kaikki sektorit toimivat ja kehittyvät erikseen. Ja, ja on parempi liittyä yhteen ja katsoa, millä tavalla voimme saada aikaan sopimuksia yhteisestä, tulevasta yhteisestä työstä. Ja tämä koskee meri, merenkulkoja, myös telakka-alaa ja matkailua, offshore-taloutta, kalastusta, kuten myös merirakentamista ja meriekologiaa ja rannikkovalvontaa ja meritutkimusta ja lopuksi myös ilmastonmuutosta. Ja on täysin selvää, että, voi, että tietyllä sektorilla tehdään, suunnitellaan eri sektorilla merien teitä ja samaan aikaan tutkitaan kalastuksen kehittämistä. Ja ennen vuotta 2005 oli sellainen tilanne, että tavattiin jopa kiistanalaisissa tunnelmissa ja kiisteltiin samasta ja yhdestä ja samasta alueesta merellä, eikä ollut mitään keskinäisiä sopimuksia. Erityisesti kun me tiedämme, että meillä on kehityspotentiaalia ja myös työllisyyspotentiaalia täällä niin kuin EU 2020-strategiassa on sanottu, me voimme kaikki hyötyä siitä, että, kaikki, että lähdetään yhdennetyn meripolitiikan sektorin äh, konseptille ja yritetään myös välttää päällekkäiksyjä ja kiistan, kiistoja ja että voitaisiin suunnitella yhteistä etenemistä. Ja tämä on tässä yhdennetyssä meripolitiikassa asian laita. Olen havainnut, että aivan liian vähän ihmiset Euroopassa äh, äh, myös ne äh, sidosryhmät tietävät tästä, esimerkiksi taloussektorilla toimivat jotka ovat tekemisissä merialueiden kanssa. Siellä äh, äh, ei ole riittävästä tietoa tästä asiasta. Tämä, tätä tietoisuutta täytyy lisätä, lisätä. Ja tämä myös oli yksi ohjenuori minun mietintöni laadittaessa tässä liikennevaliokunnassa jo kahteen otteeseen tehty mietintö näistä asioista herra Pitsikin toimesta Schleswig-Holsteinista, mutta hän on nyt menehtynyt. Olisi kernaasti keskustellut hänen kanssaan, mutta nyt se ei ole valitettavasti enää mahdollista. Mutta olen kyllä ollut tutustunut hänen mietintöihinsä seikkaperäisesti. Ja nämä ovat olleet liikennevaliokunnan asioita. Ja ennen kuin menet yksityiskohtiin, niin me olemme sopineet menettelytavoista tämän säännön 50 mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme toimivaltainen valiokunta, eli siis liikennevaliokunta ja kalastusvaliokunta on tavallaan aivan erityisessä konsultoivassa asemassa tässä asiassa. Ja tietenkin muutkin valikunnat voivat olla mukana. Nythän on ollut niin, että, että minä olen tehnyt ensin luonnoksen tällaisista, tällaisista yleisistä asioista, jotka koskevat molempia valikuntia. Sitten toinen valikunta ottaa kantaa asiaan ja kaiken kaikkiaan kaikki ovat olleet samassa, samoilla linjoilla. Tietenkin kalastusvaliokunta haluaisi ehkä enemmän kalastusta mukaan, ja sitten olemme sopineet yhteistä luonnoksesta, joka nyt on käytännössä jossa esimerkiksi johdantason kappaleessa A viitataan tähän työjärjestyksen perustaan. Ja aivan tietysti tässä tapauksessa, toisin kuin herra Fitchik, en ole ö, äh, ottanut tästä sektorikohtaista konseptia, vaan olen, olen ottanut yhdennetyn konseptin, koska olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa me kaikki voimme hyötyä siitä, jos me tällä tavalla etenemme, että, että, että voisimme kasa, tuoda tavallaan niin kuin kaikki nämä sektorit yhteen samaan veneeseen. Ja nyt ehkä olette huomanneet, että tässä on yksi kohta liikenteestä, yksi matkailusta, sitten on kalastuksesta. Kaikki pääsevät mukaan, mutta ei ole mitään varsinaista lukua näitä yksittäisiä sektoria, sektoreita koskien. Ja erityisesti meidän valiokunnassamme niin kuin Van Dalenin mietintö meristrategiasta vuodelta 2018, siellä puhutaan hyvin paljon liikenteestä – on myös tämä ilmastosuojelua koskeva valkoinen kirja, jossa puhutaan paljon ympäristöspesifistä asioista. Näin ollen meillä on monilla aloilla ja monilla sektoreilla jo kovin paljon paperia pöydälle, joihin minä viittaan tässä omassakin mietinnössä. Siksi tämä on näin yleinen tämä, tämä minun paperini. Ja menettelyhätäpä oli sellainen, että, että olen olettanut, että se mitä tähän mennessä on laadittu, esimerkiksi 2007 valkoisessa, kirja, valkoisessa kirjassa tai mitä parlamentti on vaatinut, ja mitä nyt on tähän mennessä saatu täytäntöön tai saatu liikkeelle, ja esimerkiksi vuoden 2009 komission paketissa. Ja meidän täytyy myös pohtia sitä, millä tavalla me tältä puolelta pääsemme eteenpäin. Tässä saatiin esille vaatimuksemme, joihin nyt tulee lyhyesti puuttumaan. Yksi asia on se, että minä olen vaatinut, että varsinkin kun Euroopan täytyy, Euroopalla on johtava asema myös laivanrakennuksessa, kuten myös offshore-toiminnassa, niin komission täytyisi laatia tällainen yleinen strategia vuoteen 2013 mennessä, jossa nämä eri taloussektorit otettaisiin yhdentyn meripolitiikan pohjalta mukaan. Seuraava on, joka äh, nyt mietintöä laadittaessa tuli tämä Meksikonlahden öljykatastrofi, voidaan kysyä, että, että äh, onko olemmeko me valmi, varautuneet Euroopassa vastaavanlaisiin tapauksiin, joita me emme tietenkään toimi, toivo ja minkä tyyppistä lakia pitää, lainsäädäntöä pitäisi hyväksyä, että olisimme paremmin varautuneita tuollaiseen tapahtumaan. Ja sitten olen myös vaatinut rahvaruja äh, yhdennettyyn meripolitiikkaan. Komissaari hän puuttuikin tähän lyhyesti, että teillä oli tämä on jo takaraivossanne. Äh, te puhutte 40 miljoonasta ja sitten täytyisi myös selvittää, onko mielekästä saada tällainen, tällainen rannikkorahasto käyttöön, joka olisi oikeastaan alueiden komiteassa syntynyt ajatus, johon haluaisin myös puuttua että onko, täytyisi selvittää, että onko mielekästä saada äh, tällainen rannikkorahasto näitä sektoreita varten. Mitä sitten hallintoon tulee, tämä on yksi sellainen yhteinen, yhteiseen meripolitiikan piikkiin kuuluva asia. Kaikkien esivaltioiden ja rannikkoalueiden myös komission täytyisi huolehtia, että ne strategiat ja rakenteet, joita on olemassa, ja ellei rakenteita ole, niin ne pitäisi luoda ja näitä olemassa olevia rakenteita pitäisi tehostaa, pitäisi myös saada parhaiden käytäntöjen esimerkkejä, <clears throat> esimerkillisiä käytäntöitä yksittäisistä jäsenvaltioista, jotka ovat osoittaneet hyväksi, niitä täytyisi saada kaikkien tietoon. Me tarvitsemme myös tällaisia yhteyspisteitä tätä yhdentyä meripolitiikkaa varten kaikissa yksittäisissä jäsenvaltioissa. Meillä niitä jo osittain on ja eräissä maissa niitä ei ole. Meidän täytyy saada foorumi, ellei sitä ole meidän tasa-arvofoorumi, jossa voitaisiin äh, äh, vaihtaa ja jakaa kokemuksia. Tiedän, että tämä äh, mietintö minä saatoin tukeutua myös meriklustereihin, koska siellä olen havainnut, että siellä yhteistyö toimii. Ja siellä todellakin laivanrakentajat ja satamoperaattorit ja varustamot ja kalastajat ja tutkijat tapaavat ja vaihtavat kokemuksia mielekkäistä käytäntöistä, joita voitaisiin kehittää myös yhdessä eteenpäin. Te puhuitte, ruokomissaari, aikaisemmin myös tästä, näistä eri strategioista. Itämeren strategia, se on jo olemassa, ja Pohjanmeren strategiasta puhutaan. Meidän täytyy huolehtia siitä, että alueellista strategioissa niistä, että saataisiin tämä yhteen yhdentyneen meripolitiikan konsepti mukaan ja pantua täytäntöön koska minusta tästä kaikki voivat hyötyä tällaista yhdennetystä meripolitiikasta perustustrategiasta välimerellä. Meillä on aivan erityinen tapa, välimeren strategiasta on puhuttu. Siellä on hyvin erilaisia, erilaisia alueellisia oikeuksia etuja. Se, se on, on tietenkin mielekästä, että kehitetään asioita eteenpäin, pyritään yhteisiin ratkaisuun silläkin alueella. Ja tämä voisi perustua YK on merioikeusyleissopimukseen. mitä nyt sitten tulee tällaisiin yleisiin, äh, yleisiin edellytyksiin, minusta on mielekästä, että sovitaan siitä, mitä merialueita käytetään mihinkin ja mitä taas ei voida integroida. Tähän tarvitaan äh, direktiiviä meri, äh, yleisestä meripolitiikassa. Olen pyytänyt tätä vuodesta vuoteen 2011 mennessä, että komissio tekisi tästä ehdotuksen, jotta voitaisiin saada tällainen yleinen suuntaviiva kaikille. Rova komissari, te puhuitte myös siitä, että totta kai te kannatatte, te tarvitsette merivalvontaa on myös tietoja ja dataa, ja täytyy puhua siitä, millä tavalla päästään hyvään tieto, tietojen vaihtoon, jotta merivalvonta ja rannikkovalvonta myös etenee hyvin. Kysymys on myös siitä, tarvitaanko tähän lisävaroja, ja, ja, jotta tällainen äh, datafoorumi saataisiin rakennettua. Ja viimeisenä sitten vielä tämä rannikkovalvonta, ennen kuin tulee muihin asioihin. No rannikkovalvonta on sellainen, että tiedän, että esimerkiksi Saksassa on keskusteltu, ja Vili Pitsikin jo omissa kahdessa mietinnössään on puuttunut siihen, että komission pitäisi esittää tällainen selvitettävyystutkimus eh, siitä, että millä tavalla rannikkovalvonta voisi olla yhteistyössä. Tämä on tavallaan jotenkin unohtunut ja muistuttaisi siitä, minusta oli mielekästä, että tätä mietittäisiin, millä tämä, miten jäsenvaltion rannikkovalvontaa voitaisiin yhdentää ja lähentää toisesta. lopuksi muissa asioissa, niin kuin sanoinkin niin jo, olen puuttunut tässä useisiin asioihin, olemassa oleviin asioihin. Me ensin meidän pohtia tätä meriliikennestrategiaa vuoteen 2018 mennessä. Ilmastonmuutos täytyy muistaa. Me tarvitsemme ohjelman laivaston uudistamiseksi. Mehän tiedämme, että kaikki taloustiedot kertovat, että meillä on paljon tietämystä, jotta voitaisiin Eurooppaa viedä eteenpäin. Meillä on paljon perinteitä ja me voisimme tässä käyttää potentiaalia hyväksemme. Me tarvitsemme myös strategian kestävää matkailua varten. Me oikeastaan oikeastaan Lissabonin strategian jälkeen tämä meriturismi on kasvanut. Tutkimus on perusta kaikille alueille sekä offshore-teknologiassa että myös esimerkiksi tässä sinisessä meriteknologiassa. Ja lopuksi katson, että tietoverkostot on sellainen, mitä me tarvitsemme. Me tarvitsemme poikkitieteellistä yhteistyötä. Tämäkin on hyvin tärkeää. No niin, te jos näettekin, että tässä tämä on hyvin suuri mietintö, jossa, joka on kovin kattava, koska niin monia aloja on tässä mukana, jotka, niin monet asiat vaikuttavat meidän tulevaan taloudelliseen toimintaamme. Ja tämä, tässä meidän valiokuntamme hän liittyy tähän erityisesti, koska me olemme kuljetuksesta, liikenteestä ja matkailusta vastaava valiokunta. Ai, sitten lopuksi olen esittänyt kysymykset aivan tietoisesti. Meinasin unohtaa nämä. Minä aivan tietoisesti esittämään kysymyksiä, jotta näkisin, että että katsooko parlamentti, että yhdentyy meripolitiikka on hyvä juttu, sitä kannattaa jatkaa, ja miten muut parlamentaarikot sen näkevät, olemmeko riittävän ripeitä, onko komissio riittävän ripeä, jotta kaikki, saadaan, kaikki välttämätön saadaan tehtyä. Kiitos. Thank you. Mrs. Meister, well, you will know. Rova Meister. No, te kyllä tiedätte, että parlamentissa pidetään näistä kaikista hienoista termeistä, interoperabiliteetista ja intermodaalisuudesta ja niin edelleen varmasti nämä tulevat esiin. Seuraavaksi herra Sakos EPPstä. Hyvä puheenjohtaja, minä toivotan omasta puolestani Rova Damanakin tervetulleeksi tähän keskustelutilaisuuteen. Kuuntelimme erittäin tarkkaavaisesti hänen puheenvuoroaan. Hän sanoi, että hän ei todellakaan halua hidastuttaa tai vaikeuttaa äh, kollegansa Kallas ja Tajanin työtä eli liikkua heidän vastuualueillaan. Meillähän on kaikki intressit tehdä yhteistyötä, sillä matkailu ja liikenne ovat kaksi keskeistä elementtiä integroidussa meripolitiikassa. Vaikka tämä yhdennetty meripolitiikka on aika uutta Euroopalle ja hyvin monimutkaistakin, niin kyllä se on jo muuttanut meidän tapamme ajatella ja miettiä, mitä me miellämme meren ja mitkä haasteet siihen sisältyvät. Se on vaikuttanut myös siihen tapaan, millä pyrimme löytämään parhaimman mahdollisen tehokkaan ratkaisun näihin ongelmiin, jotka liittyvät ympäristökysymyksiin, meritalouteen, turvallisuuteen, liikenteen. Yhdennetty meripolitiikkahan on hyvin kunnianhimoinen politiikka. Se on itsestään selvää täällä parlamentissa meidän pitäisi myös pystyä osoittamaan, että olemme kunnianhimoisia tavoitteiden asettelussa ja meidän ehdotuksemme ja vaatimuksissamme, joita me asetamme komissiolle ja jäsenvaltioille. Tämä on tärkeä tämä viime mainittu seikka, koska usein monet jäsenvaltiot, ehkä voin sulkea oman maani pois, koska Kreikka on hyvin merellinen maa. Usein jäsenvaltiot eivät reagoi riittävän nopeasti tai tyydyttävästi asetettuihin tavoitteisiin joita yhdennetty meripolitiikka heiltä edellyttää vaatii. Meidän ihan ihka ensimmäinen prioriteettimme ja ensimmäinen, siis ensimmäinen prioriteettimme tässä mietinnössä, josta keskustelemme tänä päivänä, on se, että meidän pitää korostaa tätä nimenomaista seikkaa. Eli meidän pitäisi painostaa komissiota ja jäsenvaltioita, jotta he ne reagoisivat nopeammin ja toteuttaisivat nopeammin ja tehokkaammin yhdennettyä meripolitiikkaa. Näissä puitteissa pitäisi luoda täsmennettyjä, tarkennettuja tavoitteita. Rouva komissaari, on todella sanottava selkeästi, että me emme ole vielä riittävästi edenneet tässä asiassa. Paljon on vielä tehtävää, että meillä olisi todella äh, hyvin hallinnoitu yhdennetty meripolitiikka. Sen takia olenkin pitkälle samaa mieltä Rouva Meissnerin kanssa, Rouva esittelijän kanssa siitä, että pitäisi edetä sillä tavalla, että tekisimme laatuarvioinnin meripolitiikan hallinnon tehokkuudesta aluetasolla ja, ja jäsenvaltiotasolla. Jäsenvaltioilla on velvollisuutena laatia mahdollisimman nopeasti, anteeksi, nimetä mahdollisimman nopeasti yhteyshenkilöt tai yhteyspisteet, yhteysinstituutiot, jotka voivat todella tarkemmin valvoa, miten yhdennetty meripolitiikkaa, yhdennetty meripolitiikkaa hallinnoidaan. Koska jotkut jäsenvaltiot laahaavat perässä, eivät ole vielä nimenneet näitä henkilöitä tai rakenteita tai instituutioita, ja perustelut eivät ole aina ymmärrettäviä. Nyt voitaisiin puhua eri merialueista, merialtaista. Mehän olemme antaneet paljon painoarvoa Välimerelle. Tiedämme, mitkä ovat sen ominaispiirteet, jos ajatellaan sosioekonomisia seikkoja. Tiedämme, että 30 prosenttia maailman kaupasta, merikaupasta, keskittyy Välimeren ympärille. Meillä on kuitenkin ongelma ratkaistavana, jotta voisimme toteuttaa tehokkaammin tätä politiikkaa. Koska kaikki ran, kaikilla rannikkovaltiot eivät vielä ole ratifioineet tai soveltaneet merioikeussopimusta, puhun tässä kaikista maista, myös ehdokasmaista. Tämähän merkitsee sitä, että se jarruttaa politiikan hedelmällistä toteutumista koska ei ole ryhdytty mihinkään merialueiden rajaamisiin, niin suuri osa Välimeren merialueista on tiettyä no man's landia tai no man's siitä, koska tätä yhdennettyä meripolitiikkaa ei sielläkään voida harjoittaa tehokkaasti. Komissio, kuten te varsin hyvin sanoitte, tulee esittelemään tiekartan, sen tulee esitellä se, jotta se sitten sitä sovellettaisiin jäsenvaltiossa. Ehkä sekään ei ole riittävää. Komission pitäisi ryhtyä työstämään sitä, miten saadaan oikeudelliset puitteet tälle meripolitiikan hallinnollinen. Tähän kytkeytyy paljon oikeudellisia kysymyksiä, nimenomaan tiedonvaihto on yksi niistä. Se olisi myös yhdennettyä tiedonvaihtoa. Ja ihan viimeiseksi, rouva komissaari, muutama kommentti rouva Meisnerin mietinnöstä. Olisimme toivoneet tästäkin mietinnöstä vähän kunnianhimoisempaa joltakin kohdin. Olisimme toivoneet esimerkiksi, että siinä olisi otettu enemmän esille matkailu rannikkoalueilla. Mehän tiedämme, että Lissabonin sopimuksen myötä meillä on oikeudellinen perusta, joka antaa meille mahdollisuuden kehittää Euroopan laajuista matkailua sitä pitää hyödyntää. Ja se pitäisi mainita meidän mietinnöissämme useammin merialueiden, merialueiden rannikkomatkailu. Toinen kommentti liittyy tutkimustyöhön ja siinä energiasektoriin. Se on varsin tärkeää että ennen kaikkea uusiutuvia energialähteitä ajatellen – tässä ajattelen tuulienergiaa merialueilla. Sehän on varsin tärkeää ja sitä pitäisi korostaa enemmän. Mitä tulee muihin uusiutuviin energialähteisiin, en voi tässä pitää kieltäni kurissa ja olla mainitsematta sitä tragediaa, joka on yhä käynnissä Meksikon lahdella. Tästä olisi kyllä hyvä syy ottaa opiksi ja aika rankastikin. Koko kansainvälinen yhteisö ottaa tästä varmasti opikseen, mutta se on aika kova läksy. Tällä hetkellä tästä tehdään tutkimustoita ja pitäisi voida miettiä, mitä voimme vielä tehdä enemmän omalta osaltamme. Tämä on hyödyllinen, joskin surullinen kokemus, ja meidän pitäisi, ja teidän pitäisi tarkastella muiden kollegojen kanssa, komissaarikollegojen kanssa, miten te voisitte ottaa yhteyttä amerikkalaisiin viranomaisiin, miten me saisimme enemmän tietoa siitä, miten he ovat onnistuneet, tai miten he, he ovat joutuneet ratkaisemaan ongelmat, tai mikä heillä on ollut riittämätöntä, kun eivät ole pystyneet vielä hoitamaan, ratkaisemaan ongelmaa, eivätkä ole pystyneet sitä ennakoimaan. Se kai tässä oli kaikista pahinta. Tässä meillähän on Erika paketti myös meripolitiikassa, siitäkin on edetty, mutta se ei ole vielä tarpeeksi. Ja ihan viimeiseksi, hyvä puheenjohtaja, minä huomaan, että te heiluttelette, heilutatte siellä nuijaan, mutta vielä muutama sekunti, jossa puhutaan <clears throat> rahoitusnäkymistä 13.20. Siihen pitää myös sitoa yhdennetty meripolitiikka kun puhutaan ö, merisaaristoalueista. Minä käytin paljon teidän aikaanne ja käytän vielä vähän aikaa puhuakseni Kreikasta. Meillähän on, meillä, meillä koko kansa kuuntelee hyvin tarkasti paljon siitä, mistä puhutaan merestä. Siis Tikau for the S&D. Tikau. sd Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös onnitella rouva komissaaria, rouva esittelijä ja erityisesti rouva komissaaria. Siitä hän on tullut tänään keskustelemaan kanssamme. Puhun kollegani nimissä, koska Knut Feckenstein ei ole täällä tänään. Hän on varjoesittelijä sosialistiryhmässä. Puhun nyt englanniksi tämän jatkon, jotta voisin olla mahdollisimman täsmällinen – ja haluan todella välittää tässä kollegan ajatukset teille. Thank you. Hyvät kollegat, esittelen kiitoksia kovasti siitä, että olette arvioineet sitä, miten on e- edistetty yhdentyössä meripolitiikassa. Me tuemme ryhmässämme tätä politiikkaa esittää niin kuin esitelläkin, niin me tuomme myös pieniä muutoksia siihen, miten asia lähestytään. Niin kuin Estelle on sanonut, hän haluaa keskittyä enemmän hallintopuoleen ja rakenteisiin sitten pyritään varmistamaan se, että kaikki toimenpiteet, joihin ryhdytään EU-ssa, toteutuvat oikealla tavalla ja paremmin koordinoidusti. Näen tämän yhteydessä 2018 politiikan Tämä on täynnä yksityiskohtia. Ehkä koordinoidumpi lähestymistapa tässä mietinnössä olisi oikea suunta. Kuitenkin haluaisin hiukan kommentoida hallinnon rakenteita ja sisältöä yhdentyneessä meripolitiikassa. Jos tarkastelemme öljykatastrofia USAssa, olen todella huolissani tästä. Rova Meisner mainitsee tämän artiklassa neljä. Siinä sanotaan, että komission, komission pitäisi ottaa opiksi tästä öljykatastrofista. SND täysin tukee tätä ja me kiireesti tarkitsemme selvennystä tässä asiassa myös EU:ssa. Joten meidän ryhmässä olemme erittäin kiitollisia, että tämä artikla on mukana, mutta olemme myös sitä mieltä, että ehkä tarvitaan yksityiskohtainen tehtävänanto komissiolla, missä mikä on tilanne nyt Euroopassa? Onko meillä hätäsuunnitelmia, jos jotakin tämän kaltaista tapahtuisi Euroopassa? Onko meidän offshore-öljynporaustoimintamme turvallista? Onko lainsäädännöllisiä puutteita Euroopassa, joihin meidän pitäisi kiireesti nyt tarttua? Näitä asioita meidän pitää tarkastella myös yhdennetyssä meripolitiikassa mielestämme. Toiseksi meidän ryhmämme tukee erityisesti 28 artiklaa uusi ohjelma, joka, josta on hyötyä eri alueille meripolitiikassa parempi turvallisuus, ympäristötoiminta, tuetaan eurooppalaista laivanrakennusta toimintaa. Lisäksi meidän täytyy tarkastella sitä, miten EMSA on mukana yhdennetyssä meripolitiikassa. Mielestäni vieläkin on joitakin mahdollisuuksia, joissa voimme ottaa viraston mukaan tehokkaammin. Kiitoksia kovasti tästä mietinnöstä. Minun ymmärtääkseni me äänestämme tästä syyskuussa, joten meillä on vielä hiukan aikaa työstää asiaa vielä yhdessä. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Tikau. Herra Pasqua. Sí, muchas gracias, señor. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Tervetuloa rouva komissaari tähän valiokuntaan. Kun, kun meillä oli tämä kuulemustilaisuus ennen teidän nimittämistänne komissaarin paikalle, jotku, meillä jollakin oli pieniä epäilyksen aiheita, mikä on teidän toimivaltanne laajuus tässä tehtäväkentässä. Ja ja minä en pystynyt oikeastaan erottelemaan se, että mikä olisi teidän toimivaltanne koko laajuus, mutta tänä päivänä tuli selvästi esille, että tässä on kyse, kyse uudesta meri liikennekomissaarista. En tiedä, tuleeko tässä nyt jotain mustasukkaisuutta tai toimivalta kilpailua esimerkiksi komissaari Kallaksen kanssa, jos pitää ruveta keskustelemaan siitä, että ei tässä sekaannuta toisen komissaarin esimerkiksi Tajanin toimivaltaan matkailun alueella. Mutta ei tämä ole kritiikkiä, tämä on vain siitä, selitys siitä monimutkaisuudesta näissä salkkujen päällekkäisyyksissä tai yhteneväisyyksissä. Tässä esittelijän tekstissäkin puhutaan aika paljon integraatiosta. Sekin on joskus vähän sekavaa, mutta täytyy muistaa, että tässä mietinnössä puhutaan artiklasta 50. Siinä tämän valiokunnan täytyy rajoittaa toimintansa vain liikennealan toimivaltuuksiin. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen mietintö. Totta kai siinä on niin paljon asioita yksien kansien välissä, että voi syntyä se epäilystä, onko tässäkin kyse kaikista meidän toimivaltuuksistamme. Mennäänkö tässä vähän liian pitkälle? Mutta meidän täytyy todella tietää, mikä on meidän toimivaltuutemme. Mutta tässä mietinnössä kohdassa 26 viitaan tässä mietinnön, Vantaalle mietintöön. Tässä puhutaan myös liikennevaliokunnan toimivaltuusta, mutta tämä loppu vaikuttaa siltä, että se on ihan okei. Okay. Jos maailma on todella näin hyvä, jos yhdennetty meripolitiikka pitää, pystyy pitämään sisällään kaiken, mitä tässä on, niin, niin eh, esittelijähän kysyy tässä hyvin elegantisti, että hän ottaa esille monia kysymyksiä, mutta minun mielestäni moni, monissa asioissa meillä on kiire. Mutta jos yhdennettyyn meripolitiikkaan sisällytään niin paljon asioita, niin silloin niin onko, pystymmekö me silloin toimimaan? Minä vähän pelkään, että me pystymme hoitamaan tätä hommaa pitäisikö meidän ottaa myös tähän ympäristön saastuminen, pitäisikö meidän ottaa kaikki alue, mitä minä ajattelen tässä omaa maata, niin esimerkiksi Sirasin kaupunkia, minä ajattelen Välimeren aluetta, koko Välimeren suurta maata. Minä olen vähän skeptinen, kun ajattelemme meidän kunnianhimoista, kunnianhimoisia tavoitteitamme. Pysty, pystymmekö olema, olemaan tässä omassa laivassa, vai pystymme pysymään omien toimivaltuuksiemme rajoissa? Tässä on hyvin paljon mielenkiintoisia asioita, niin kuin esittelijä sanoi. Meillä on lisää kunnianhimoisia tavoitteita, on paljon paljon lisää, joita pitäisi vielä, joista pitäisi keskustella ja tutkia, mutta meidän täytyy valmistautua hyvin ja muotoilla tarkistukset hyvin, jotka aivan varmasti haluavat vain täydentää ja parantaa tätä jo mm, tällä hetkellä hyvää mietintöä. Thank you very much. Can I just, I've got... Nyt täällä on jäseniä jotka ovat jo toista kertaa listalla. No jos aikaa on, niin he voivat puhua toisen kerran, mutta ensin ne, jotka eivät ole vielä puhuneet. Rovatti Kauhan puhuu herra Blackensteinin puolesta alun perin, joten hän saa puhua nyt omasta, omissa nimissään. Mutta jos olette toista kertaa mukana, niin olette listan loppupäässä. Herra Daneli. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijämme ja toivottaa rouva komissaarin tervetulleeksi tänne omasta puolestani. Hänen yhteistyönsä on hyvää meidän valiokuntamme kanssa. Äl, ei saa unohtaa, että rouva Damanaki on kotoisin Kreetan saarelta, joten hän tuntee hyvin omakohtaisesti ne ongelmat, joita ihminen on synnyttänyt meri- ja rannikkoalueilla. Hän on hyvin tietoinen, kuinka tärkeää on todella hyväksyä toimivaa hyvä yhdennetty meripolitiikka EUlle. Ehdotetut toimenpiteet kattavat hyvin tärkeän osan meripolitiikkaa sektoreista, vaikka joskus niillä voi olla kyllä toisilleen vastakkaisia seurausvaikutuksia. Ajattelen tässä PK-yrityksiä, anteeksi, jotka saattavat myös kytkeytyä tähän. Mutta mitä ja tulee yhdennettyyn meripolitiikkaan, meidän pitää vahvistaa, kehittää, edesauttaa nimenomaan informaatiota, tiedonvaihtoa. Meidän täytyy tietää, mitä eri sektoreilla tapahtuu. Meidän täytyy myös ymmärtää, mitkä ovat erilaisten merialueiden omi, ominaispiirteet, jos verrataan vaikka Baltian aluetta Välimeren alueeseen. Me seuraamme hyvin tarkasti tämän aloitteen toteutumista. Jotta yhdennetty meripolitiikka vaikka onnistuisi siten kuin me haluamme, meidän pitäisi kehittää enemmän sektorikohtaista yhteistyötä. Täällä rouva komissaari puhui jo yhdennetyn meripolitiikan hallinnoinnista. Seinä pitäisi saada parempaa yhteistyötä. Mehän olemme huomanneet, kuinka merta hyödynnetään ja hyväksikäytetään yhä enemmän – pitäisi voida hyödyntää paremmin uusiutuvia energianlähteitä myöskin meripolitiikassa. Tässä ajattelen ihmisen toiminnan seurausvaikutuksia meriympäristölle. On todellakin välttämätöntä koordinoida kaikkia näitä toimia, ja tämä yhteistyöaika usein loistaa poissaolollaan. Jos meripolitiikka on onnistunutta, silloin me voisimme todella käynnistää tämän sinisen meripolitiikan jäsenmaiden hallitukset, eh, yritysmaailma ja yksityiset ihmiset voivat myös myötävaikuttaa koko hankkeen onnistumiseen. Rouva komissaari, minä haluaisin kysyä, miten komissio aikoo vahvistaa tätä meripolitiikan hallinnointia? Miten se aikoo kytkeä kaikki tekijät osapuolet mukaan tähän hallinnointiin? Varsinkin silloin, kun on todettu ja voidaan todeta, että innostusta puuttuu aika paljon kansallisten viranomaisten taholta. Wow. Kiitoksia sitten, Rova Bilbao. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Kiitos Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon rouva komissaari ja kiitos paljon rouva esittelijälle, rouva Meisnerille. Minun on sanottava, että yleisten linjausten suhteen olen ihan samaa mieltä, että yhdennetyn meripolitiikan täytyy olla todella yhdennettyä, integroitua, koska me puhumme täällä liikenteestä, puhumme ympäristöstä, puhumme kalastuksesta, puhumme tutkimuksesta, puhumme Eli nämä kaikki osa-alueet kytkeytyvät toisensa. Ja yksi tärkeimmistä aspekteista on myös tärkeä innovaatio. Mehän olemme puhuneet talouskriisin yhteydessä usein innovaatiosta, ja tämä 22-ohjelma uudet aspektit siinä, jotka ovat aivan erityisalueita. Mutta mikä on tällä hetkellä todella perustava, niin se on innovaatiota, ja se pitäisi kytkeä tähän meripolitiikkaan, eikä se saa missään nimessä jäädä ulkopuolelle. Mutta mitä minä niin itse nyt haluan sanoa, on oikeastaan kysymys ja sitten kommentti, joitakin arvostuksia. Ensinnäkin mehän pystymmekö me nyt tällä hetkellä hyväksymään vai ei? Pystymmekö hyväksymään asiakirjan, jossa puhutaan yhdennetystä meripolitiikasta, mutta joka olisi myös hyödyllinen? Minulla ei ole paljon vielä kokemusta työstä täällä parlamentissa. Olen tullut viime vuonna tänne mutta mikä minua yllättää, on jo yllättänyt tähän mennessä on se, että meillähän on paljon asiakirjoja, paljon kysymyksiä, mutta hyvin harvoin olemme olleet kykeneviä sanomaan, että mitkä, minkä sektoreiden, minkä tekijöiden avulla pystymme konkretisoimaan, jotta eurooppalaiset todella näkevät, että me teemme konkreettista työtä. Tiedän, että meidän pitää ottaa huomioon kriisi, meidän täytyy ottaa huomioon 2020, 2020 suunnitelma. Meillä on ollut lukuisia aloitteita, mutta miten me voimme todella konkretisoida nämä toimenpiteet, jotta ne olisivat paljon mm, nopeammin toteutuvia kansalaisten elämässä? Ja minä haluan tietää, mitkä ovat ne uudet työllisyysnäkymät, työllisyysmahdollisuudet, jos verrataan perinteisiin työllisyystilanteisiin, koska meillähän on nyt rakenneuudistuksia käynnissä monissa, monilla aloilla, myös kalastuksessa, mutta myös meri, koko meripolitiikassa. Mutta meidän täytyy nähdä, miten voimme uudistaa, miten me voimme uudistaa vanhaa työllisyysaluetta, joka voisi sit, soveltua tähän uuteen tilanteeseen, ottaen huomioon myös uudet energialähteet. Meidän täytyy ajatella myös tutkimustyöhön, tutkimus- ja tuotekehittelyssä. Meidän täytyy ottaa huomioon bioteknologia. Ja kysymykseni kuuluukin osittain seuraavasti. Te puhuitte 2012 mietintöä ajatella. Jos ajatellaan merialueita, rannikkoalueita, miten se heijastuisi, miten se heijastuisi teidän teidän toimivaltuuksena, mitkä ovat budjetilliset toimenpiteet seuraavana varan, seuraavan varanhoitovuoden aikana ja mikä on, mitkä ovat tulevaisuuden näkymät komission vinkkelistä katsottuna, jotta ne komissaarit, jotka toimivat tällä alueella osittain, miten he voisivat päästä sopuun jostakin asiakirjasta, onko tämä asiakirja komission asiakirja, jossa puhutaan yhdennetystä meripolitiikasta. Onko siinä puhuttu liikenteestä, energiasta, onko se hyvin tasapainotettu ja jaettu näiden eri osa-alueiden kesken, niin kuin me miellämme tämän yhdennetyn meripolitiikan? Kolmanneksi haluaisin sanoa teille, minä haluaisin, että nähtäisiin vähän erityisvaivaa, että tämä integroitaisiin paljon paremmin aluepolitiikkaan ja tämä integroitaisiin paljon paremmin eurooppalaisiin poliittikoihin. Jos me pysty kytkemään tätä meripolitiikkaan kaikkiin eurooppalaisiin politiikkaan ja meripolitiikkaan, aluepolitiikkaan, niin silloin me emme kyllä äh, onnistu. Meidän täytyy silloin me voisimme hallinnoida hyvin tätä politiikkaa. Me joillakin alueilla on edetty hyvin, mutta monilla alueilla vielä pohditaan näitä kysymyksiä, joita minä tässä teille esitän. Eli miten voimme paremmin jakaa tietoa, mitkä ovat hyvät käytänteet. Meidän täytyy myös pystyä luomaan uutta ja tuoda esille uusia asioita Euroopalle – Viimeiseksi haluaisin puhua turvallisuuskysymyksistä, joka liittyy yhden tymeripolitiikkaan. Tehän viittasitte niihin jo tässä asiakirjassa, jossa puhutaan yhdentystä meripolitiikasta. En ole nähnyt mitään viittauksia nimenomaisesti turvallisuuskysymyksiin. Kyllähän turvallisuuskin pitäisi sisällyttää tähän IMP. -hän. Meillä on kalastusaluksia kolmasissa maissa, niillä on aivan erityisturvallisuus, erityissuojelu. On toisia osa-alueita, jotka ö, joutuvat tämän meripolitiikan alaiseksi. Meidän pitäisi saada tämä turvallisuuskysymys tähän paremmin sisään, nimenomaan kalastusaluksia ajatellen. Ja voitaisiinko ne kytkeä tähän asiakirjaan lähitulevaisuudessa? Vielä haluaisin sanoa teille, että me todella puolamme tätä yhdennettyä meripolitiikkaa, mutta sitä pitää vahvistaa koordinaatiotoimin avulla – mutta meidän pitäisi saada selville, että meillä pitäisi olla selkeät näkemykset tämän valiokunnan ja komissionkin välillä, mikä on yhdennettyä moripolitiikkaa, tehdä ö, työtä täällä parlamentissa eri ryhmien välillä ja eri muiden parlamenttien, kansallisten parlamenttien välillä, jotta voisimme saada selkeäksi kaikille sen, mikä on todella yhdennettyä eurooppalaista meripolitiikkaa. Jos me emme todella toimi näin, niin ainakin minä voin sanoa lyhyen kokemuksen perusteella, että me tulemme jatkamaan iänikuisia keskusteluja parlamentin puolella, tulemme jatkamaan poliittisissa ryhmissä, parlamenteissa ja eri jäsenvaltiossa tullaan keskustelemaan eri poliittisten ryhmien kanssa ja loppujen lopuksi mitään ei tapahdu. Tässä menetetään paljon aikaa. Me voisimme todella rakentaa jotain. Meidän pitää nähdä erityisvaivaa, jotta todella olisimme rehellisiä ahkeria tässä koordinaatiotyössä. Se voisi olla hyvä malli Euroopalle ja koko maailmalle. Ja silloin voimme todella vahvistaa olemassaolomme oikeutusta eurooppalaisten silmin. Meidän täytyy tehdä työtä hyvän hankkeen edestä, joka on eurooppalainen malli, eurooppalainen hankke. Meillä ei pitäisi olla mitään konflikteja ryhmien, puolueryhmien ja eri komissaarien tai komission kanssa – ja näin me voimme parantaa alueiden elinolosuhteita. Kiitos. Taylor. Kiitoksia herra Taylor. Um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, hyvät valiokunnan jäsenet, tämä on ensimmäinen kokoukseni tässä valiokunnassa, joten te ette enää ole mikään uusi tyttö täällä, vaan minä olen uusi poika, olen ollut tästä, täällä vasta kolme viikkoa, mutta kovasti odotan päästä mukaan tämän valiokunnan toimintaan. Ja vihreiden nimissä esittäisin tyytyväisyyteni mietinnön sisältöön ja tuen sitä. Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että kun integroidaan erilaisia rannikkopalveluita, niin kuin mainitaan 25 kohdassa, se on hyvä. Sitten siis 14 kohdassa puhutaan erityisestä strategioista toimenpiteistä, jotka pitäisi suunnitella ottaen huomioon eri tarpeet merenpohjassa ja eri alueilla. Muistan, että komissaari Damanaki kiinnitti tähän huomiota itsekin. Kuitenkin minulla on muutamia ehdotuksia, jotka toivottavasti tekevät tästä vähän vahvempaa tästä tekstistä. Ja todellakin tässä tarvitaan kestävyyttä punaisena lankana. Se tavallaan kokoaa eri, elementit yhteen yhdennetyssä meripolitiikassa – Joten ensinnäkin, mitä tulee kohtaan neljä, jossa mainitaan öljyvuoto Meksikonlahdella. Me haluaisimme paljon vahvemman sanan muodon tähän esimerkiksi, että komissio tunnistaisi kaikki mahdolliset lainsäädännölliset porsaanreijät EU- ja jäsenvaltiotasoilla tarkoituksena estää tällainen katastrofi toistumasta. Haluaisin myös pyytää, kysyä komissiolta, minkälaisia suunnitelmia heillä on öljynporaslauttojen turvallisuudeksi. Onko mitään uutta lainsäädäntöä suunnitteilla? Ja jos, niin milloin komissio aikoo julkaista nämä ehdotuksensa? Sitten tarvitaan tehokasta suojelua. Kohta 1819 niitä pitäisi täydentää sillä, että tunnistetaan tarve siitä, että täytyy tunnistaa tällaiset erittäin herkät merialueet, jotka vaativat aivan erityistä valvontaa ja suojelua. Ja sitten laivat, jotka kuljettavat vaarallista lastia, niiden pitäisi, ni, ni, niiden kulku näillä alueilla pitäisi kieltää. Sitten kohdassa seitsemän haluaisimme selvemmän roolin, joka annettaisiin ilmastonsuojelulle, ottaen mukaan meriliikenne väestökauppajärjestelmään ja myös EU 2020 tavoitteisiin. Lisäksi ehdottaisin myös, että kohdassa 17 siihen pitäisi lisätä enemmän painoa sille, että käytettäisiin ja luotaisiin uusiutuvia energianlähteitä, energianlähteitä tarkoitan vuorovesi, aurinko- ja tuulienergia. Tämä koskisi myös energian saantia itse aluksilla. Mitä tulee sitten tutkimus- ja kehityspotentiaaliin tällä lailla? Tässäkin voitaisiin toimia hiukan niin kuin kodassa 30 vaaditaan. Joten lopuksi olemme tyytyväisiä edessä, että kohta, kohta 29 mainitaan kestävä matkailu. Kuitenkin haluaisimme tämän vahvemmin mukanatuksi rannikkoalueiden luonnonsuojelussa puheenjohtaja. Puhun ihmisenä, joka on koko elämänsä elänyt rannikolla. ole no niin, rannikolla. Kiitoksia. Tässä oli ensimmäinen virallinen puheenvuoroni täällä parlamentissa. Thank you very much, Mr. Taylor. Ja kovasti, herra Taylor, tiedän, että britit ovat ylpeitä näistä neitsytpuheistaan ja onnittelen teitä tässä yhteydessä. Kollegat, joskus vähän vaikea ymmärtää mutta ymmärrän kyllä, kuinka tärkeä se tämä teille brittijäsenenä oli. Onnittelut. Seuraavaksi herra kanssa. Grazie Presidente, grazie eh, il Commissario. Io eh, noto... Kiitos puheenjohtaja, kiitos rouva komissaari. Minä haluaisin ottaa esille kaksi asiaa jotka synnyttävät ongelmia kotimaassa. Aikataulu on yksi ongelma. Puhuttiin vuodesta 2011 ja sen toinen vuosipuolisko. Se on liian pitkä koordinoimaan tätä yhtiötä. Ja sitten te puhuitte kasvusta öö, meripolitiikassa. Kuten Rova Meissner sanoi, Tämä kasvu merkitsee 50 prosenttia ja te puhutte kasvusta ohjelmassa, niin Miten te aiotte kehitellä sitä vielä eteenpäin? Rova Meisner puhui jostakin rahastoista, ra- rannikkoalueen rahastosta. Onko se ajatus? Onko siihen olemassa sopivaa rahoitusvälinettä? varta vasten tehtyä rahoitusvälinettä. Aiotteko te ryhtyä ihan erityisyhteistyöhön kollegoiden kanssa rahoituskysymyksistä? Jos näin on, niin voisitteko sanoa, että miten te olette hahmottaneet tämän? Jos ei, niin tehän tiedätte, me elämme erittäin vaikeissa taloudellisissa työllisyysolosuhteissa ja tämä aikataulu on aika vaikea ja se on kyllä tärkeä tekijä yhteisön lainsäädäntö, joka astui voimaan kesäkuun ensimmäinen päivä, on synnyttänyt ongelmia joissakin jäsenvaltioissa jollakin rannikkoalueilla ja meidän pitäisi ottaa huomioon myöskin tämä ongelma. On tärkeää, että teidän strategianne ottaa huomioon nämä mainitsemani asiat. Sender. Sender. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komissaaria hänen puheen, puheestaan, samoin Estela Meisneriä. Ja kysyisin sosiaalisista kysymyksistä meistä. Niin Sekin kuuluu tähän näkyvyyteen, ajatellen kansalaisten näkemyksiä. Tässä on ensimmäinen ehdotus matkustajien oikeuksista meriliikenteestä joka on saatu aikaan. Tässä on hyvää työtä kolmen toimielimen välillä. Tämä on ensimmäinen askel ja tietenkin jäljellä on vielä paljon parantamisen aiheita, erityisesti mitä tulee infrastruktuuriin, vastaanottoon, äh, matkustajan vastaanottona satamissa niin edelleen. Sitten toiseksi meri on yhä selvempää, että kun puhutaan merimiestä ja muista, jatkuvasti on enemmän ongelmia, miten heidät otetaan mukaan, miten uudistetaan heidän ammattejaan, jotta he todellakin pystyvät osallistumaan muiden nuorten eurooppalaisen tavalla koulutuksen edelleen. Tietysti tähän nyt tällainen meriliikenteen eliitti, mutta täytyy ottaa huomioon myös muita keinoja parantaa toimintaa. Sitten erittäin syrjäisistä alueista. Rova Meissner, Meissner sanoi, että on tällaisia eurooppalaisia syrjäisiä alueita. Tietenkin ne liittyvät myös merikysymyksiin johtuen etäisyyksistä. Onko teillä jotakin suunnitella näitä varten? Sitten samoin, mitä tulee meriliikenne lajeihin jatkuvasti tutkitaan enemmän perintöä, joka, joka löytyy merenpohjasta. On myös tietysti haaksirikon tehneitä aluksia Espanjan rannikolla, esimerkiksi hiljattain tällaisia löytyä tehty, mutta haluaisin tietää, onko tällä suunnitella jotakin tästä. Ja lopuksi rahoituksesta. Olemme juuri laatimassa suuntamassa rahoitusnäkymiä. Haluaisimme, että liikenne ja myös meriliikenne saisi enemmän painoarvoa talousarviossa poliittisena merkkinä yhteisöbudjetissa. Haluaisimme tietää, millä tavalla te haluatte toimia. Me olemme valmiita auttamaan teitä. Miten te aiotte lisätä yhteisön budjettia ja sen osuutta näissä kysymyksissä, koska jos se osa, joka on tarkoitus käyttää, tai mikä osa on tarkoitus käyttää liikenteeseen ja myös meriliikenteeseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Tikau omissa nimissään, eikä Rova Fleckensteinin puhemiehenä. Äh, äh, rova... No, anteeksi, Rova komissaari. Äh, vreau să menționez faptul că termenul... Ihan lyhyesti haluaisin sanoa, aikataulu, josta Rova Meissner puhui, artiklassa kolme, hän pyytää komissiota, jotta vuoteen 2013 loppuun mennessä esiteltäisiin sektorikohtainen strategia meri- ja rannikkoalueista. Mielestäni tämä vuosi 2013 on liian kaukainen. Tämä strategia pitäisi ehdottaa viimeistään 2011 puolivälissä viimeistään, koska parlament, europarlamenttihan on perustanut valiokunnan uusia rahoitusnäkymiä varten ja sen mandaatti toimikausi alkaa tämän vuoden heinäkuussa ja se päättyy ensi vuoden heinäkuussa. Nimenomaan, jotta voitaisiin luoda perustat uusille rahoitusnäkymille, joten tämän strategiaa pitäisi olla valmis tuohon päivään mennessä, ainakin jonkinlainen luonnos siitä ennen vuoden 2011 loppua, jotta se voitaisiin ottaa huomioon uusissa rahoitusnäky, tulevissa rahoitusnäkymissä ja kohesiopolitiikassa. Me voisimme tietysti myös puhua rakennerahastojen käytöstä joko matkailussa tai joka aluepolitiikan kehittämisessä. Ja tässä artikla 23 Rova Maisnerin mietinnöstä on erittäin hyödyllinen. Ja lopuksi voisin sanoa, tai anneksi voisin heittää teille yhden pyynnön kun joku hanke käynnistetään esimerkiksi merenalaiseen liikenteen kehittämiseen, niin silloin usein se käynnistetään vain sen jälkeen, kun, vasta sen jälkeen, kun on tehty vaikutusarviointi ympäristöä ajatellen. Kiitoksia. Sitten herra Kumutsakis, te puhuitte jo kerran, mutta halusitte tulla uudestaan mukaan. Ja koska nyt on aikaa, niin suostun tähän. Mutta kaikilla kunnioituksella toivottavasti ette puhu aivan yhtä pitkään kuin alun perin. Olkaa hyvä. Originals cannot, originals cannot be repeated, um, German. So, uh, just... Uh, no, en nyt toista sitä, mitä puhuin aikaisemmin, vaan pyysin puheenvuoron siksi, että meidän aikeemme on täällä tukea uh, yhteydettyä meripolitiikkaa, <clears throat> joka aloittaa jo neljä vuotta sitten, eikä että aloitettaisiin, ää, uh, ää, emme kyseenalaista tätä politiikkaa. Kiitoksia. Oliko riittävän ripeä puheenjohtaja? Poikkeuksellisen nopea. Tästä olen kovasti kiitollinen. Sen pyydä kolmatta puheenvuoroa. Hyvä, koska todennäköisesti ette kyllä saisikaan. Komission jäsen, jos voisin hiukan myös kommentoida asiaa. Uskon, että kaikki tukisivat tällaista yhdennettyä lähestymistapaa, niin kuin herra Kumusakos tässä sanoi. Tämä ei ole mitään uutta, mitä tähän valiokuntaan tulee. Ja tässä tavallaan jossain määrin vain toistetaan näitä sanoja, niin kuin on jo tehty. Esitelläkin tähän viittasi herra Pitsi ykkösen ja kakkosen, on niin kuin Rambo 1, 2 ja niin edelleen. Mutta on olemassa yksi asia. Jos valitsemme tällaisen lähestymistavan yhdennetystä meripolitiikasta, Nimittäin kuka parlamentissa on vastuussa asian eteenpäin viemistä? Ja Rova Maisen viittasi jo tähän asiaan, nyt on tuolla diplomaattinen siis. Meillä oli tämä äh, yhteenotto tavallaan kalatalousvaliokunnan kanssa, mitä tulee toimivaltuuteen tässä politiikassa. Ja mielestäni on vain oikein, että minä tässä puhe, puheenjohtajana – korostan meidän rooliamme ja sanon, että mitä liikennevaliokuntaan tulee, niin meriliikennepolitiikka kuuluu tämän valiokunnan toimialaan. Mitä sitten löytyy meren pohjasta tai mitä merestä saadaan? Se saattaa olla asia, joka kuuluu muillekin valiokunnalle. Ja sanon tämän nyt siksikin, koska tiedän, että tämä öljykatastrofi Meksikon on tällainen korkean profiilin mediatapahtuma tällä hetkellä. Ja koska nyt vetosimme liikennevaliokuntaan ja roolimme, niin tietysti minun täytyy muistuttaa valiokunnan jäseniä siitä, että öljynporauslautat eivät kuulu liikennevaliokunnan toimivaltuuteen. Ne taas kuuluvat toiseen valiokuntaan, nimittäin teollisuusvaliokunnan toimialaan samoin laivan rakennus ja purku. Se kuuluu tavallaan kuuluu ja sitten tietenkin merenkulkijain työolot, se kuuluu työllisyysasian valiokunnalle. Joten kun ajatellaan yhdennettyä meripolitiikkaa, sen varsinaista luonnetta ja se, mikä on meille tässä tärkeää, niin heti meidän täytyy laajentaa hiukan omaa toimivaltuutusten mukaan ja ottaa mukaan muita valiokuntia. Toivottavasti nekin laajentavat omaa näkemystään niin, että ottavat meidät mukaan, jos puhuvat öljyn lautteen turvallisuus tai muusta. Tällainen esimerkki vain. Ja tietenkin on aivan oikein, että ympäristö aspektit otetaan esille ja on oikein, että kestävyydestä puhutaan, meriliikenteen ja teollisuuden, merialan turvallisuudesta ja tehokkuudesta myös puhutaan, ja tietenkin myös yhteistyöstä jäsenvaltioiden kesken, koska minä en ole vakuuttunut, kollegat, siitä, että yhteistyö meripolitiikan kohdalla jäsenvaltioiden kesken olisi niin hyvällä tolalla kuin voisi olla. Vieläkin on tällaista tämä kuuluu meidän rannikkovesiimme, tämä on meidän aluevesistöämme ja pidämme tästä kiinni. Joten Näistä tässä kyllä löytyy tehtävä sekä valiokunnalle että komissiolle, jotta yrittäisiin yhdessä poistaa tällaista nationalistista estettä tai aitaa, joka löytyy meriliikenteen halalta. Mainitsin öljy- vuodon tämän kysymyksenä. On muitakin asioita, jotka liittyvät merikysymyksiin, tai emme voi unohtaa minun mielestäni. Nimittäin ympäristövaikutukset. Ja EMSAhan tekee aivan loistavaa työtä. Se pyrkii jäljittämään aluksia, jotka vieläkin kaatavat jätevetensä mereen me tarvitsemme vahvampaa täytäntöönpanovaltuuksia. Sitten tähän liittyy tämä merirosvouskysymys. Kuusi kuukautta sitten kollegat ja kaikki puhuivat merirosvouksesta. Parlamentti vaati toimintaa merirosvouksesta. Nyt vaadimme toimintaa öljynporauslauttojen kohdalla. Joten meidän täytyy olla johdonmukaisia ja muistaa, minkälaista toimintaa aikaisemmin olemme peräänkuuluttaneet. Meidän pitää pitää painetta yllä koko ajan loppuun asti. On kyse mistä tahansa ydintymäripolitiikan osasta. Voitteko muistaa Robert Evansin mietinnön alusten purusta ja nämä hirvittävät olosuhteet, joissa ihmiset työskentelevät Bangladesissa, kun purkavat näitä aluksia. Syy, miksi otan tämän esille, tällä vain kuvaan sitä, että kun puhumme ja sanomme sanan yhdennetty meripolitiikka, ja minä puollan, kyllä sitä voitte uskoa minun. Mutta se on valtava alue, valtava tällainen purkki, jonka korkki ollaan tässä nyt ottamassa pois. Tässä olemme tästä tietoisia, ja jos tästä olemme tietoisia, voimme edetä mutta potentiaalia mielestäni Euroopassa löytyy ei vain laivan rakennuksen alalla. Ja haluaisin Rovan maisani ottavan tämän huomioon mietinnössä, siis mm, alusten purku myös. Asiantuntevuutta löytyy, jotta voidaan hoitaa tämä kunnollisella ympäristövällisellä tavalla kestävältä pohjalta ja toimia turvallisesti toisin kuin jotkut laivan varustajiemme, jotka ajavat vanhat aluksensa Bagladisin, jotta sitten lapset joutuvat purkamaan näitä aluksia kaikki ne seurauksineen. Rova Ajala Sender otti esille merenkulkijat ja kuinka vaikeaa EU-merenkulkijoiden kulkijoita voida ottaa työhön. Tämä on erittäin legitiimi ongelma, joka pitää ottaa esille. Tiedän eh, kyllä, että työllisyysvaliokunnassakin tarkastellaan ulkomaalaisten, ei EU merimiesten palkkaamista eu lautalaivan erityisesti. Siellä heitä pidetään kuukausia ilman, että pääsevät laivalta pois tai voitko jäädä kotona. Niin mielestäni meillä täytyy se olla hiukan jäsentyneempi tapa tarkastella työllisyysrakenteita merialalla, niin kuin Rovaajala Sender sanoi. Kapteenit eivät ole mikään ongelma tai eurooppalaiset kansalaiset, jotka toimivat kapteenina. Otan mukaan tähän myös Kroatian, koska tuntuu, että jokaisella risteilyaluksella on nykyään, nykyään kroatialainen kapteeni. No, mutta hekin kuuluvat Eurooppaan ja ovat hyvin koulutettuja henkilöitä, ei tätä mitenkään kyseenalaista. Mutta ongelmana on nämä alemman tason työntekijät. Miten varmistamme sen, että meriliikenne koetaan houkuttelevammaksi kansalaisten parissa ja miten kansalaiset tai ihmiset hakeutuvat tälläkin alle töihin. Sitten herra Taylor otti esille rannikkoalueet Etelä-Englannissa. Minäkin, minä tulen läheltä Liverpoolin suurta satamaa. Meillä on valtavasti perinteitä. Lapset lähtivät koulusta ja menivät sitten kauppalaivastoon töihin. Ei näin enää käy ja tämä on surullista. Herra Kumutsakos, pidin näistä viimeistä vuoronpuhoista. En ollut niin varma tästä ensimmäisestä, koska minä en ole varma, voidaanko kehittää rannikkomatkailua. On kiinnostavaa, että te, komissaari, tulette Kreetan kaunilta saarelta yksi minun suosikkisaarestani hienoa, että oliviöljyä myös tulee koko maailmassa. En ole niin varma, että meidän todellakin pitäisi yrittää kehittää rannikkoturismia. Muistan teitä, kun oli herra Tajani täällä paikalla. Yksi asioista, jonka hänelle ilmoitimme, oli, että meidän täytyy kehittää vaihtoehtoista matkailua, joka on kestävämpää niin taloudellisesti ja ympäristön kannalta katsottuna. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kehitetään matkailua muilla alueilla kuin rannikkoalueilla ja vuoristoissa, koska me olemme sitä mieltä, että liian pitkään matkailupolitiikka EU:ssa e, on liittynyt vain vuoristoalueisiin ja äh, rantoihin. Ja monet kysymykset, jotka liittyvät tähän äh, rannikkoalueen liikaan rakentamiseen, joka Kreikasta tuovat esille, on, johtuu juuri tästä matkailun keskittämisestä näille saroille. En nyt väitä, että haluamme tällaisen poistuvan kokonaan en, mutta mitä sanoin herra Tajanille oli, että meidän pitää tarkastella kestävämpiä matkailun muotoja. Ja käytimme esimerkkinä teollista perintöämme, matkailua van, vanhemmalle väestölle ja niin edelleen. Tiedän kyllä Välimeren erityisaseman ja haluaisin, että erityisasema annettaisiin koko EUn vesialueille välimerelliset jäsenet voivat puolustaa välimerta. Rova voi antaa aivan loistavat argumentit siihen, miksi musta meri pitäisi valita pääkohdaksi. Samoin minä voisin argumentoida sitä, miksi Irlannin meren pitäisi todellakin keskittyä meripolitiikassa EU:ssa. Mutta tämä ei vie meitä mihinkään. Mitä pitää tarkastella on meripolitiikka koko Euroopan unionissa. Ja mielestäni Rova Meissner jatkaa todellakin työtä, jota herra Pitsik aikanaan aloitti. Ja nyt pitäisi tarkastella asiaa laajemmasta kulmasta, ja mielestäni tämä on ihan oikea tapa toimiakin. Anteeksi, että olin tässä hiukan nyt pompoisi. Sitten yksi kysymys komissaarille. En tiedä, otitteko itserovamaisen, en tiedä mikä rooli EUlla on IMOssa. En ole aivan varma, missä mennään EUn aseman suhteen imossa, koska jäsenvaltiot haluavat pitää kynsin hampain kiinni omasta asemastaan siellä. Mutta jos olemme johdonmukaisia tämän yhdentyn meripolitiikan takana ja vaadimme sitä EUlle, niin silloin meidän täytyy minun mielestäni selkeästi määritellä, mikä EUn rooli on kansainvälisessä järjestössä, joka toteuttaa kaikkia näitä päätöksiä, vaikka joskus hiukan hitaasti, niin kuin ajattelemme aika usein. niin on vähän tällainen. Tästäkin haluaisin vielä kannanottaa Kiitoksia. Tarkoituksena niin on nyt kuulla komissaari ja hän vastaa kaikkiin miljoonin eri kohteen, jotka ovat tulleet esille. Ja sitten te tiivistätte tämän lopuksi. Sopiiko tällainen komissaari? Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia puheenjohtaja. No en minulla tietenkin niin, niin, kuin minä näitä yrittäisin vastata kaikkiin kohtiin, mutta teen parhaani. Haluan kiittää teitä kaikkia vähän nyt pikkusen kreikkaa tähän väliin annosteltuna. Haluan kiittää teitä kaikkia loistavasta ja hyvin tuottavasta, rakentavasta keskustelusta, jota on käyty tänä aamuna. Meidän integroitu, yhdennetty meripolitiikka on uusi politiikan alue. Mutta kuten ihan oikeutetusti aiheellisesti sanoitte, herra puheenjohtaja, herra Komutsa Koskin puhui siitä, me emme ole me emme nyt voi päättää siitä, tarvitsemmeko tätä politiikkaa. Mehän olemme tehneet tämän päätöksen jo. Puhun tässä siis komission ja parlamentin ja neuvoston tekemästä päätöksestä, jossa on sanottu hyvin selkeästi, että on välttämätöntä kehitellä yhdennettyä meripolitiikkaa ja käyttää hyväkseen kaikkia, niin kaikkia siitä sukeutuvaa, sukeutuvia hyötyjä, jotta se hyödyttäisi kaikkien politiikkoja – Sanoin tämän, sanon tämän herra Pasqualille kuulemistilaisuudessa, niin tämä kysymys otettiin jo esille ja minä kyllä voin vastata hänen huolenaiheensa. Minä en ole mikään kalastuskomissaari, ainakaan jos englanniksi näin ajatellaan mitä tulee meripolitiikkaan, niin minun vastuualueeni kuuluu meripolitiikka ja kalastuspolitiikka. Ja minä kyllä aion toimia parhaan kykyni mukaan. On hieman kritisoitu, niin kuin tekin kritisoitte tätä vastuualueiden jakautumista. Viimeisimmässä yleisasian neuvoston kokouksessa minua kritisoitiin, kuinka halusin viedä eteenpäin meripolitiikkaa – Minun täytyy siis tehdä kaksi veroin töitä. Mutta kyllä tässä nyt on vähän sekannusta. Minä en halua puhua täällä kuitenkaan sekannuksesta. Toivottavasti sitä ei enää synny lisää. Minä haluan puhua pikemminkin koordinaatiosta. Haluaisin sanoa, että Rouva Meisnerin mietintö on loistava esimerkki siitä, miten koordinaatiota pitää harjoittaa. Mikä nyt on tärkeää, niin kuin Rova Meissner sanoi, on tämä yhdennetty lähestymistapa ja miten se vaikuttaa kaikkiin osa-alueisiin. Tämä ö, osa-ala, yhdistetty osa-alainen lähestymistapa. Meidän täytyy pyrkiä saamaan kourin tuntivia tuloksia. Se on ainakin minun vakaa-aikomukseni. Haluan kuitenkin sanoa, että suhteessa siihen, mitä sanoin tämän keskustelun alussa. Ja jos puhutaan yhdennetyn meripolitiikan tulevaisuuden suuntalinjoista, onko se vaaranalaisena, uhanalaisena. Minä olen keskustellut useiden eri komissaarien kanssa, olen keskustellut komissaari Kallasin, Tajanin ja Potosnikin kanssa, kaikkien näiden komissaarien kanssa me pyrimme toteuttamaan hyvää yhteistyötä toivon, että näin tapahtuu myös yhteistyössä tämän valiokunnan kanssa. Ja olen erittäin iloinen, että puheenjohtaja on helpottanut minun sarkaani viimeisen puheenvuoronsa myötä. Nyt yritän vastata johonkin kysymyksiin. Minä puhun ensin hallinnoinnista ilahduttaa, että kaikki kiinnostuvat kovasti tästä asiasta. Ja minä olen ihan samaa mieltä herra, herra Danielisin Komutsakosin kanssa näistä huolenaiheista ja toivoisin, että viimeisten yleisasianeuvoston neuvostossa tehtyjen päätösten myötä me voimme todella edetä. Ollakseni ihan rehellinen, sanoisinpa, että että miksi me emme ole tähän mennessä pystyneet etenemään sen paremmin. Ja se, mistä me puhuimme täällä äskettäin, kaikki mikä liittyy tähän toimivaltuuksien jakautumiseen, kuka on vastuussa varsinaisesti merikysymyksistä ja mitkä ovat ne ministerit, joiden kanssa meidän tulee olla yhteystyössä. Tällä hetkellähän meillä on poliittinen päätös, joka on tehty. Olen keskustellut jo useiden jäsenvaltioiden toimiala vastaavien kanssa ja olemme pystyneet luomaan tietyn hyvän verkoston ministeritasolla jäsenvaltioissa ja toivottavasti se kantaa sitten tätä politiikkaa eteenpäin. Yritän välittää ja teen parhaan, jotta viestinne välittyisi neuvostolle ja komissiolle, että me todella yritämme päästä yli erimielisyyksistä ja saada hyviä tuloksia. Mitä tulee kasvuun ja työllisyyteen? todella täytyy saada innovaatiota tähän politiikkaan. Rova Meissner, Robilbao ja Rova Meissnerkin puhui tästä mietinnössään. Pitää miettiä, miten saamme lisää nuoria tähän näiden ammattikuntien piiriin, jotta he kiinnostuisivat näistä ammateista. Olen puhunut työllisyyskomissaarin kanssa asiasta ja tarkoituksenamme on parantaa turva, työturvallisuus ja palkkausolosuhteita merimiehille ja muille alasektoreille. Ehkä tämä voisi osaltaan edesauttaa ongelmien ratkaisua. En tiedä. Tiedättekin, muistutan teille kuitenkin, että monet jäsenvaltiot – Monet jäsenvaltiot eivät vielä ole ratifioineet meriturvallisuussopimusta, palkkakysymyksiä, merimiesten työllisyyteen liittyviä sopimuksia kaikkia merellä, merialueilla työskentelevien olosuhteisiin liittyviä sopimuksia. Me teemme työtä IMON kanssa, mutta monet jäsenvaltiothan eivät ole vielä edes ratifioineet IMON sopimuksia. Kuten puheenjohtaja ihan aiheellisesti sanoi, Meillä on loistava yhteistyö Imon kanssa, Imon puheenjohtajan kanssa. Hän tulee piakkoin Brysselissä käymään. Eli tällä hetkellä me pyrimme saamaan tarkkailijan aseman Imon hallintoneuvostossa ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi jäsenvaltiolla pitäisi olla yhteinen kanta imon sisällä. Tämä on englantia. Tuo estadi. Siksi viittasinkin tähän selvitykseen. Olen jo käynnistänyt nämä kaikki skenaariot ja mahdollisuudet, joilla voidaan parantaa työllisyyttä tällä sektorilla. Ensimmäinen, ensimmäiset tulokset ovat sellaisia, että ne osoittavat, että tällä sektorilla – eli merisektorilla ylipäätään, merisektorilla ylipäätään, meillä on potentiaalia, joka on suurempi kuin se potentiaali, joka meillä on yleisesti työmarkkinoilla. Tästä tilaisuudesta täytyy ottaa vaarin. Ja vasta-arvo Kanchesli, joka oli huolissaan niistä tuloksista, ja voidaan todeta, että meillä on tuloksia, meillä voi olla tuloksia. Eikä, emme tietenkään voi rahoittaa kaikkia aloitteita ja, ja investointeja käytettävissä olevalla rahalla, koska sitä ei ole, ei ole liikaa, mutta 50 miljoonaa on vain alku, lähtölaukaus ja luotammekin teidän tukeenne, että saataisiin parempi, parempaa kohtelua niissä puitteissa, jotka sisältyvät rahoitusnäkymiin ylipäätään. Ja sitten tämä viimeinen kohta, jonka haluaisin mainita, Moni teistä mainitsi tämän katastrofin, joka nyt on Meksikonlahdella tällä hetkelläkin päällä. No, meidän täytyy reagoida tähän, ja pääasiat tässä, tässä suhteessa ovat, ne, on, niitä on kaksi. Ensinnäkin, että, e, että miten EU suhtautuu öljyyn. Meillä on ongelma, meidän täytyy nähdä se ja meidän täytyy kehittää uusiutuvia energialähteitä. Meillä on jo paljon hyviä tuloksia uusiutuvien energialähteiden suhteen, joita voi saada käyttöön mereltä. Ja nämä eivät ole kovinkaan laajalti tiedossa. En ole maininnut tässä, puhun, puhunut tästä tuulienergiaprojektista, joka, jota kehitetään rannikkoalueilla, vaan haluaisinkin mainita nämä vuorovesi, vuorovesienergian, aaltoenergian ja se lämpöenergiapotentiaali, jota meillä on verialueilla, Meidän täytyy investoida innovointiin ja meidän täytyy saada parhaat edut käyttöön. Ensimmäinen haaste tästä tämän meksikolainen katastrofin myötä on tämä, tämä riippuvuus öljystä Haluankin sanoa teille tiedoksenne, että komissio työstää tätä ja pikapuoliin me saamme aloitteen valmiiksi. Meillä on sellainen aloite, jossa on mukana komissaari Reding ja Potocnik. Kaikki komissaarit ovat mukana tässä. Ja luulenkin, että puheenjohtaja Barroso tulee käynnistämään aloitteen tästä, koska olisin kovin kiitollinen, kiitollisuudella vie, välitä viestinne komissi, koko komissiolle. Meidän täytyy tietenkin ö, ö, olla yhteydessä Yhdysvaltoihin ja olla pyrkiä yhteistyön heidän kanssaan. Meidän täytyy oppia tästä katastrofista, koska meillä on ollut jo joitakin opetuksia, joita olemme saaneet aikaisemmista tilanteista. Ja lopuksi haluan kiittää kaikkia puheenvuoroista. Yritän ottaa kaikki ehdotukset huomioon. Ja toistan vielä, että en nyt lähde tunkemaan muiden komissaarien reviireille. Paras tapa on kuitenkin hoitaa mandaattani on toimia yhteistyössä. Toivon todellakin, että, että että te olette tässä liittolaisena. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissaari. Sitten Ruvan Maisner, haluatteko vielä vastata lyhyesti? Ihan puhun todellakin lyhyesti puheenjohtaja. Minäkin kiitän monista ajatuksista ja kommenteista tähän mietintööni. Useimmat ovat selvästi osoittaneet, että, että te tuette minun linjaani, mutta aivan erityisesti haluan kiittää Äh, puhua kollega Pasko Alelle, koska hän katsoi, että tämä ei kaikkea ei ole meidän toimivaltaa, niin, ja puheenjohtajakin näin totesi, uskokaapa vain, että, että, että minä heti äh, ensimmäisessä mietinnössäni otan käyttöön artiklan 50, äh, ja niin kuin herra Piitsik teki, pitäisikö minun keskittyä enemmän kuljetuksiin ja liikenteeseen, vaikkakin 2018 strategiasta on puhuttu Van Dalenin mietinnöstä. Olen kuitenkin päätynyt tähän integroit yhdennettyyn konseptiin muun muassa siitä syystä, että että meille olen talouden näitä meriklustereita, varustamoja ja satamaoperaattoreja ja matkailun ammattilaisia, jotka kaikki koskevat meidän valiokuntaa. Kaikki ovat sanoneet, että me tarvitsemme näitä klustereita ja me tarvitsemme yhdennettyä konseptia. Ja lopuksi vielä, totta kai voidaan tärkeää kysyä, että puhutaanko tutkimuksesta ja ilmastonmuutoksesta ja ympäristönsuojelusta. suojelusta. Siihen liittyy sitten tietenkin ympäristövaliokunta ja, ja ITRI, mutta ne eivät ole tässä mukana. Ja me olemme kuitenkin toimivaltainen valiokunta nyt tässä suhteessa. Minä olen todella pitkään miettinyt tätä konseptia, niin minä tiedän, että, että että minusta se on kuitenkin parlamentin äh, linjausten mukana, niin tämä myös Fitchikin äh, mietintöjen äh, mukaista. Minä kiitän kuitenkin vielä ajatuksesta. Odotan jännityksellä, mitä kaikkea myöhemmin tulee tähän mietintöön. Ja kiitän myös komissaaria siitä, että hän oli täällä tänään ja hän myös kommentoi tätä minun mietintöäni. Kiitoksia kovasti, Rova Meissner. Aikataulu sitten. Tarkistusten aikaraja on 9. heinäkuuta Äänestämme liikennevaliokunnassa syyskuussa sitten, kun kaikki ovat virkistyneinä palanneet lomiltaan. I, I... Toivomme, että te tulette Kreetalle. Linkin Kreetan mainita. Ja sitten äänestämme lokakuussa täysistunnossa. Tällainen aikataulu. Komission jäsen, kiitoksia vielä kovasti teidän ajastanne. Tämä oli mielestäni oikein hyvä keskustelu. Kiitän myös jäseniä heidän panoksestaan. Ja haluamme tehdä jatkossakin läheistä yhteistyötä teidän kanssanne ja tietenkin jonakin päivänä haluaisimme vierailla historiallisella, kauniilla Kreetan saarella. Ja kuka tietää, saamme ehkä hiukan tätä kuuluisa oliviöljyä mukaan sitten. Time. <laughs> I'm a sucker for Cretan olive oil, but anyway. Se on todella hienoa. Kiitoksia siis vielä kerran ja tapaamme jatkossa. Kiitos. Okay, colleagues. <laughs> Dominic, Dominic, Dominic. <laughs> I need to carry on the uh, thing. No, no, it's okay. Next item on the agenda is the... Seuraava kohta keskustelu STOA-paneelin päätöksestä. Ehkä muistatte, että Rova kau ja herra Kokar, jotka edustavat meitä STOA-paneelissa, Rovatti Kau nyt on tänään vain paikalla. Hän on ystävällisesti suostunut puhumaan, joten Silvia, ole hyvä STOAsta. Vielä, no, no herrat, heillä on jo poistunut, mutta no, Silvia, ole hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să prezint pe scurt activitatea Kiitos eh, puheenjohtaja. Esittelen ihan lyhyesti Stoan ryhmän työtä. Sehän perustettiin Euroopan parlamentin puhemieston päätöksellä päätös numero 26 2 kautta 92, jota sitten on muuteltu myöhempien päätösten toimesta. STOA on, ja tie, on tieteellistekninen arviointikomitea mahdollisten tieteellis-teknisten optioiden arviointikomitea ja parlamentti on tukenut tämän työtä alusta asti ja se auttaa meitä tekemään päätöksiä, jonka myötä voimme auttaa teknologisten optioiden arviointiratkaisuja. Tämä kuuluu parlamentin, Euroopan parlamentin virallisiin toimialoihin. STOA-ryhmä antaa parlamentin valiokunnille ja muille parlamentin instansseille tutkimustyön tuloksia ja informa- riippumatonta tietoa siitä, miten voidaan tehdä vaikutusarviointeja ja järjestää paneeleja ja keskustelutapahtumia, joissa poliittiset vastuuhenkilöt ja erilaisten tieteellisten järjestöjen edustajat ja yleensä yhteiskunnan edustajat vertailevat ja tutkivat yhdessä tieteellisteknisiä tuloksia, suorituksia, jotka ovat todella poliittisesti tärkeitä kansalaisyhteiskunnalle. Haluaisin lisätä, että STOA-ryhmän toiminta pyrkii pitkän aikavälin tavoitteisiin ja tuloksiin ja se hyödyntää sihteeristön eri toimialoja. Niillä on tehtävänään tyydyttää erityistut erityistutkimustyötä lyhyellä aikavälillä. Eli STOA ei tee varsinaisesti tutkimustyötä yhdelle valiokunnalle, vaan tekee tutkimustyötä, vaikutusarvioita, joiden ää, äh, tarkoituksena on horisontaalinen tulos, jotta äh, useat valiokunnat saisivat lyhyellä, keskipitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä hyötyä siitä. STOAN tekemä tutkimustyö perustuu tieteelliseen analyysiin, se on avointa ja siinä ei ole edustettuina minkään tahojen intressit, jotka voisit, mikä voisi rajoittaa sen puolueettomuutta. Stoassa ei varsinaisesti tule esille Euroopan parlamentin enemmistömielipide. Se pyrkii toimimaan objektiivisesti. Se on vain laitettu parlamentin käyttöön ja siellä toimivat hyvin paljon erilaiset riippumattomat yhteisöt tutkimusalueelta. Stoalla on myös oma budjetti, mutta se kuuluu osana parlamentin budjettiin ja se kuuluu DG sisäisen osaston alaisuuteen. Ja siellä noudatetaan sille kuuluvia mm, käytänteitä. Stoalla on oma komitea, johon, johon kuuluu 15 jäsentä, var, parlamentin vara, yksi varapuhemiehistä joka vetää Stoan toimintaan neljä jäsentä tutkimusvaliokunnasta. Tutkimusvaliokunnassa kaksi jäsentä työllisyysvaliokunnasta, kaksi jäsentä ympäristövaliokunnasta, tuo kaksi jäsentä sisämarkkinavaliokunnasta, kaksi jäsentä liikennevaliokunnasta, minä ja viime mainitun ovat varapuheenjohtaja Koch ja kaksi jäsentä maatalousvaliokunnasta. Stuan jäsenet nimitetään kahdeksi, kaksi, ja, kaksi ja puolivuotiskaudeksi ja se toimikausi voidaan uusia. Stoan komitea kokoontuu yleensä Strasbourgissa täysistunnon aikana, yleensä torstai-aamupäivänä. Valitettavasti meidän kokousohjelmamme kokous osuu usein samaan aikaan esimerkiksi poliittisten ryhmien kanssa. Me olemme pyrkineet löytämään jonkun hyvän tavan, jotta Stoan jäsenet voisivat olla monilukuisempina läsnä kokouksissa, jotta kokouksista ei kuin tulisi tynkäkokouksia, että ne saataisiin jollekin muulle kellonajalle kuin poliittisten ryhmien kokoukset. Mm, Stoalla on joitakin hankkeita, jotka koskettavat suoraan liikennesektoria, mutta koska varapuheenjohtaja Koch ja muut kollegat koordinaattoreina jo muutama kuukausi sitten vuoden alussa kävivät keskustelun mahdollisista hankkeista – ja liikennevaliokunta lähetti kolme tutkimusehdotushanketta. Kaksi muut. Minä tein kaksi ehdotusta ja, ja liikennevaliokunnan ehdotukset ovat seuraavat. Mutta muuttaa sähköisiä järjestelyjä kaupunkiliikenteen parantamiseksi, jotta voidaan tarjota parempia mahdollisuuksia rautateille, sähköiselle liikenteelle, eli sähköautoille ja sähköpyörille. Tämä hanke valittiin sen takia, että sitä voitaisiin rahoittaa yhdessä ekoliikennehankkeen kanssa – ja tämän tarkoituksena on vähentää päästöjä liikenteessä ja vähentää polttoainekulutusta. Tätä hanketta pitäisi rahoittaa yhdessä ekoliikennemuotojen liikennemuotohankkeen kanssa. Kaksi muuta hanketta tehtiin, ehdotusta tehtiin myös nimenomaan turvallisuuden parantaminen lentokentillä. Tämä hanke sai vähemmän ääniä äänestyksessä, mutta mutta se tullaan kuitenkin integroimaan toiseen, vähän pienempään hankkeeseen. Herra Tatarella teki ehdotuksen, joka liittyy tähän äskeiseen. Sen nimi on Uusi aikakausi. Uusi aikakausi skanneri järjestelmissä. Nämä, nämäkin ehdotus sai vähemmän ääniäänestyksessä, mutta se tullaan kytkemään toiseen pienempään hankkeeseen. Haluaisin vielä lisätä, kertoa teille, että jos on asiasta kiinnostuneita henkilöitä, niin voitte huomenna aamulla kello 9.30-11.30 osallistua seminaariin tai konferenssiin, jonka Stoon komitea järjestää. Sen aiheena on Void as a Disruption. Tämä liittyy tähän tuhkapilvi tapahtumaan. Sinne tulee osallistumaan myös vulkanologian ja liikennealan asiantuntija pohtimaan mahdollisia tulevia toimenpiteitä tämän kaltaisissa vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa. Ja ihan lopuksi tästä lyhyestä esittelystä haluaisin sanoa, että meillä on 23 hanketta, joita on ehdotettu toteutettaviksi jotta niistä tulisi todella tutkimushankkeita Stouassa. Koordinaattorit ovat tehneet päätöksensä. Kolme ehdotusta tuli liikennevaliokunnasta. Minä ja herra Tatarella me teimme kaksi lisäehdotusta. Ensimmäinen suuri hanke tullaan rahoittamaan. Se on suuren luokan hanke, jossa puhutaan e, e, ekotehokkaista liikennemuodoista – kyse sähköautoista, sähköpyöristä ja muista sähköisistä liikennevälineistä, jotta olisi myös riittävä mm, infrastruktuuri näiden liikennemuotojen sähköistämiseksi ja sen sähköistämisen onnistumiseksi. Haluaisin myös sanoa, että teillä on tuolla salin ulkopuolella jotakin materiaalia, jota Stoan komitea on julkaissut. Meillä on tämmöinen julkaisu Stoan komitean kokoonpanostossa ja me olemme teidän käytettävissä ja kiitän huomiosta ne ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia, Rova Tekasten herra Grosch. Kiitoksia kollega Kotse ei ole vielä, ei ole vielä tänään. Ja siitä syystä ensinnäkin EPV puolesta kiitän tästä selonteosta. Minulla on pari kysymystä tässä asiakirjassa, joka on toimittu. Euroopan pitkän, pitkän matkan kuljetusten tulevaisuus. Se on tämä asiakirja. Ja tässä asiakirjassa syntyy tällaisia yleisiä kysymyksiä. Kuka koordinoi, jos näin asia, kuka nyt sitten koordinoi näitä eri selvityksiä, joita EU-tasolla tehdään esimerkiksi parlamentin toimeksiannosta, koska olisi kuitenkin tärkeää, että tämän tyyppiset aloitteet eivät etene rinnakkain – koska aloit, näihin selvityksiin riittyy kuitenkin raha, ja jokaisella on kuitenkin aina se huoli, että, että, että aina ollaan huolissaan, että, että selvityksen täytyisi olla arvokkaan kun se paperi, jolle se on painettu. Niin kun näitä selvityksiä tehdään, tehän sanoitte, että, että tämä, ei ole, tämä ei ole yhden valiokunnan toimeksianto, kullakin valiokunnalla täytyy kuitenkin olla mahdollisuus antaa toimeksi erilaisia selvityksiä, mutta tätä täytyy koordinoida. Tapahtuuko sitä kyllä vai ei? Kolmanneksi, kuka sua tekee tämän selvityksen? Olisi tietää, on, tehdäänkö näistä tarjouspyyntöjä vai, vai onko ne määritelty etukäteen, kuinka tämä etenee? Vai onko tässä joku ovenmenettely? Kolmanneksi nyt, kun katson tätä konkreettista esimerkkiä, minusta tämä on, ajatus on todella hyvä myös siihen sisältyvät informaatio, mutta näin esimerkiksi, että tässä tämä rajoittaa Unkariin, Kreikkaan ja Tanskaan. Siksi vaan kysynkin, että, että nyt jos sanoisin, että pitkä, pitkät kuljetukset Euroopassa, jos minä haluan sitä selvittää, kuka määrittelee, että analyysi tehdään vain kolmesta maasta, eikä synnytä, eikä muodosteta mitään laajempaa kuvaa EU-sta nämä nämä olisivat sellaisia kysymyksiä, joihin on kerrannasti vastauksia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten eh, zelf een deel van het antwoord geven, omdat... Jos puheenjohtaja, ehkä voin vastata osittain tähän, koska, koska aikaisemmassa parlamentissa tein yhteistyötä Silvian kanssa ja stoa-yhteyksissä ja tarkastelin sitä, minkälainen tulevaisuus on pitkän matkan kuljetuksilla. Joten lyhyesti näistä Stoen rajoituksista heti alkuun. Paljon riippuu, mikä tutkimuslaitos saa tehtäväkseen tutkimuksen laatimisen. Te puhuitte jäsenvaltioiden valinnoista – tai kun valitaan jäsenvaltio, missä tuo, tutkimusta tehdään. Siis kaikki riippuu siitä, kuka tämän tutkimustehtävän saa. Esimerkiksi Belgia vaikka. Se on mahdollinen esimerkki. Mutta jos tarkastellaan tätä tehtävää, tähän liittyy kolme vaihetta. Kolme vaiheen tutkimus ja nämä kolme maata olivat nyt vuorossa – Emme saa kääntynyt puolemme kertonut kokemuksestaan. Tämä on siis ensimmäinen vaihe tutkimusta. Yliopistollinen tutkimusinstituutti sai tehtäväkseen tarkastella asiaa ja oli erilaisia toimintavaihtoehtoja ja johtopäätöksiä, joita voidaan vetää siitä, minkälaisiin toimiin EU-ssa pitäisi ryhtyä, mutta voitte lukea tästä, jos teillä on aikaa. Tärkeää Stoan kohdalla on, mitä odotamme siltä. Ne konsultustoan heidän pitäisi seurata sellaisia asiakokonaisuuksia, joita kannattaakin tutkia, pitäisi tarkastella tätä kahden, kolmen vuoden aikarajaa, tällaista ajoistahan on nyt puhe. Joskus voi mennä vuosikin ennen kuin sopimus on saatu aikaan siitä, minkälaista tutkimusta pyydetään, minkälaisia tehtäviä vaaditaan. Tämä elinkaari pitää pitää mielessä kahdesta kolmeen vuotta. Olen samaa mieltä siitä, että ensimmäinen iso hanke, tehokas eko kuljetus. Se on mielenkiintoista, kun puhutaan maaliiken, maaliikkuvuudesta. On tässä ehdotus. Mistä nyt on sovittu? Mikä on tutkimushankkeen ajoitus? Mitä siltä odotetaan? Minkälaisia odotuksia meillä saattaa olla? Tuleeko tästä jonkinlainen asiakirja vai puhummeko lisätutkimuksista? Ja lopuksi puheenjohtaja ensi vuonna STOA Panen pitäisi pyytää joukkotutkimuksia. Ehkä pitäisi tarkastella näitä asioita etukäteen hiljattain, mitä teimme tässä valiokunnassa. Olette tarkastelemme keski- ja pitkän aikavälin, tai pitkän aika, anteeksi, keskiaikavälin tutkimuksia. Vuo 20 oli meillä mielessä. Ehkä voisimme pyytää, että STOA tarkastelee sitä, mihin toimiin pitäisi ryhtyä, millä tasolla, jotta voimme saavuttaa nämä tavoitteet. Kiitos. Meissner. Rova Meissner, muistuttaisin, että meillä on koordinaattorin kokous 7 Rova Meissner. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei tässä tarvitse pitkään puhua. Tässä on jo tullut eh, jo vastauksiakin. Halusin vain konkreettisesti tietää, että milloin me odotamme näitä tuloksia. Ne ovat kaikki tulevaisuusasioita eh, jos, jotka ovat tärkeitä, niin Ja mitä niillä on tarkoitus tehdä? ainakin mm, me halusimme ne tulokset käyttöön ja sitten sitä täytyy jatkaa. Haluaisin tietää, miten valiokunnassa sitten suhtaudumme tuloksiin, kun ne saadaan, miten ne liittyvät, miten, mitä tapahtuu niin kuin liikennesektorilla kestävän kehityksen rakentamisessa. Já bych měla pouze krátký dotaz, eh, také praktický, eh, a to, jakým způsobem dochází vlastně k výběru těch konkrétních vědeckých. Kiitos puheenjohtaja které, ve kterých se tyto studie zpracovávají. Všechno děkuji. Niissä maissa, joissa tätä selvitystä on tehty, kiitos. Thank you, Miss. I actually didn't get your question. It didn't... Kiitoksen. En saanut ihan tätä tulkkauksesta. Pyydän anteeksi, minullakin on kysymys. Tämä liittyy siihen, mitä Elka Traui sanoi. Miten näitä tutkimustehtäviä jaetaan? onko nyt hiukan kova puhetta, jos näyt, sanotaan, että tuntuu siltä, että aina samat yliopistot ovat tässä, vai jaetaanko nämä tehtävät tasapuolisemmin, jos nyt näin voi sanoa. Karlsruhe tulee jatkuvasti esiin kaikilla kunnallisuudella meisnareille. Siis kysymys kuuluu, miten näitä tutkimuksia jaetaan ja miten yliopistoihmiset voivat myös tehdä onnistuneita tarjouksia sille domnule președinte. Am să încerc să răspund uh, punctual. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan jokaiselle erikseen mahdollisuuksien mukaan. Ensinnä kysym, herra Groshin kysymys. Meillä on täällä nyt tekninen ongelma. Jos edustaja tai valiokunta tai siis valiokunta voi lähettää, valiokunta voi lähettää Stoalle pyynnön, hankepyynnön, jos kaikki pyynnöt on analysoitu, mutta vuoden aikana joku edustaja tai joku valiokunta voi uudestaan lähettää Stoan komitealle pyynnön jostakin tutkimushankkeen käynnistämisestä, koska me olemme saaneet paljon pyyntöjä. Meillä on rajattu budjettu, niin jäsenet, edustajat komiteassa ovat äänestäneet ja sielläkin on tietysti tietty hierarkia näille hankkeille äänestyksen äänestystulosten perusteella. Eli joka, kukin hanke, joka on saanut eniten ääniä tai pisteitä, niin tullaan, se tullaan rahoittamaan, mutta me kyllä tulemme laatimaan eri teknisiä erityis perusteluja, jotka ovat perustana sopimuksille. Sitten lisää tietoa artiklasta 5 statuksen säännöistä. Näiden soveltusten mukaisesti vaikutusarvioinnit näistä strategisista optioista tullaan toteuttamaan yleensä yhden tai kahden ulkoisen sopimusosapuolen kanssa, ja tähän pitää saada riittävästi riittävästi määrärahaa ja sen jälkeen Stoan pyynnön perusteella, miten komiteassa on äänestetty, mitkä hankkeet on valittu ja silloin Stoa käynnistää tarjouskilpailun ja tähän perusteella tehdään puitesopimus komitean pyynnöstä julkisen tarjouskilpailun perusteella. Jokainen sopia osapuolen pitää antaa käyttöönsä useita useiden tieteellisten laitosten toimivaltuudet – ja tähän sopimukseen sisällyttää myös tieteellinen analyysi. Meidän pitää myös ottaa operatiiviset optiot mukaan tähän. Meillä pitää olla myös tulosten esittely, arvioitujen tulosten, toivottujen tulosten esittely, jotta jo kukin osapuoli voi ymmärtää ne. Stoan komitea pyytää, että loppuraportti tullaan avalioimaan toisen ulkoisen instituution toimesta – jolla ei ole mitään sopimusta Stoan kanssa. Eli näiden raporttien arvio tullaan vahvistamaan. Eli ne ovat todella tieteellisesti erittäin korkeatasoisia. Toivon, että tällä tavoilla pystyin vastaamaan puheenjohtaja Simpsonin kysymykseen. Eli tutkimuslaitokset, yliopistot voivat osallistua jo sillä tavalla, että saavat sopimuksia, erillissopimuksia tai voivat myös osallistua aivan niin kuin konsernipohjalta tähän yhteistyöhön. Rova Meissnerin kysymykseen. Meillä on lyhyen aikavälin hankkeita, joilla tarkoitetaan 3-9 kuukauden hankkeita. Sitten on keskipitkän sopimuksia, aikavälin sopimuksia. ovat vuoden kestoisia, pitkät sopimukset ovat kolmen vuoden pituisia. Meillä pitäisi olla eco-efficient transport, eli eco, ekokestävä liikennemuoto. Eli me aiomme laatia tekniset erityispiitteet, jotta hanke voitaisiin käynnistää mahdollisimman nopeasti. Tämä on pitkä kestoinen sopimus. Herra ihan puhui täällä jo siitä. Me tulemme tarkistamaan sen, että nämä tekniset erityispiirteet tulevat hyvin perustelluiksi ja ne tulevat myös säilymään tässä edustaja Groshin raportissa, jotta voitaisiin todella muistaa, mitkä ovat strategiset tavoitteet, jotka tuotiin hyvin voimakkaasti esille liikennevaliokunnan keskust- kanssa käydyssä keskustelussa. Ehkä vastasin tässä jo tutkimustuloksista, arvioinneista, edustajat ja valiokunnat voivat aina esittää uusia pyyntöjä ja ehdotuksia, mutta kuten sanoin, Stoan komitea ei voi rahoittaa kuin horisontaalisia <clears throat> töitä. Eli sen pitää, jos on kyse liikennekysymyksestä, niin Stoan komitea ei välttämättä rahoita sitä, jos on kyse puhdas pelkästään liikennehankkeesta. Eli silloin se rahoitus pitää jättää kyllä aika pitkälle liikennevaliokunnan harteille. Toivottavasti tässä vastasin kysymyksiin. Ne olen jatkossakin käytettävissä, niin jos teillä on myöhemmin jotakin mielessä, niin haluatte kysyä jotakin. Ja ehdotan, että silloin tällöin annettaisiin koordinaattorien toimesta teille tietoa STOAN toiminnasta, tai jotta koko valiokunta olisi tietoinen siitä, mitä STOAssa tapahtuu, mitä hankkeita on käynnissä, koska ne kaikki hyödyttävät ja kiinnostavat liikennevaliokuntaa. Kiitoksia, Kiitoksia tästä raportoinnista. Ja jos voisitte kiittää myös herra Kokia, kun tähän olette molemmat tästä asiasta edustajan tässä valiokunnassa. Seuraavaksi esityslistalla muut kysymykset. En ole saanut tietää mistään muusta, joten Muistuttaisin vain siitä, että seuraavan kokouksen paikka ja päivämäärä Brysselissä 12. heinäkuuta kello 15. Kiitoksia kovasti osallistumisestanne. Nyt sitten koordinaattorien kokous seuraavaksi. Kokous keskeytyy.